Hyvät kollegat, haluaisin nyt pikkuhiljaa aloittaa tämän kokouksen. Hyvää huomenta ensinnäkin kaikille. Ensimmäinen asia esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Toistaiseksi kukaan ei ole esittänyt muutosehdotuksia esityslistan luonnokseen, joten ehdotan, että hyväksymme esityslistan muitta mutkitta. Toinen asia on pöytäkirjan hyväksyminen 27. ja 8. helmikuuta ja 19. ja 20, 20. maaliskuuta pidetyistä kokouksista. Tavanomaiseen tapaan pöytäkirjat on teille jaettu, joten ne katsotaan hyväksytyksi kokouksen loppuun mennessä, ellei sitten kukaan esitä huomioita, jotka koskevat pöytäkirjojen kokouksen päättämistä. Kolmas asia esityslistalla, puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä on yksi ilmoitusasia joka liittyy solidaarisuusrahaston varojen vapauttamiseen Ligurian alueen ja Toskan alueen auttamiseksi lokakuun tulvien vuoksi, viime vuoden lokakuun tulvien vuoksi. Budjettivalikunta parhaillaan tarkastelee tuota tukipyyntöä. Ehdotus on jaettu myös teille kaikille tavanomaiseen tapaan asia on kiireellinen. Aina kun on kyse solidarisuusrahaston käytöstä. pyyntö on kiireellinen. Meiltä on, meiltä on pyydetty lausuntoa. Muistan, että, että edellisellä kerroilla kolme neljä kertaa päätös on ollut se, että puheenjohtajalle annetaan valtuutus lähettää kirje vastuuvaliokunnalle, jossa todetaan, että meidän valiokuntamme, aluepoliittinen valiokunta, ei vastusta solidarisuusrahaston varojen käyttöä. Mikä teille sopii tämä menettely, voimme soveltaa sitä myöskin tällä kertaa. Sitten minä lähetän kirjeen, jossa ilmaisen, että olemme puoltavalla kannalla. Kukaan ei esitä vastalausetta, joten nähdäkseni voimme siirtyä kohtaan neljä estyslistalla. Jatkamme nyt keskustelua yleisasetuksesta. Aivan erityisesti keskustelemme lainsäädäntömietinnöstä, joka koskee yhteisiä säännöksiä ja asetuksen 1083-2006 kumoamista. Ennen kuin annan puheenvuoron kahdelle esittelijälle, haluaisin ilmoittaa teille kokouksen tuloksista, jonka työryhmä järjesti eilen. Siellä keskustelimme kahdesta seikasta. Ensinnäkin tämän koko paketin aikataulusta yleisasetuksen osalta ja koko paketin osalta ja myöskin siitä lähestymistavasta, jonka haluamme omaksua yhteiseen strategiseen puitekehykseen. Ehdottaisin teille, että lopullinen yleisasetusta koskeva mietintö otetaan käsittelyyn meidän valiokunnassamme 29. päivä toukokuuta. Aikarajatarkistuksia varten tullaan asettamaan kahdeksannelle päivälle viidettä aina ensimmäiseen päivään viidettä. Tällä välin voi esittää muutosesityksiä. Alustava äänestys meidän valiokunnassamme, regivaliokunnassa, järjestetään 11. kesäkuuta. Tämä ikään kuin antaisi esittelijöille mandaatin, jonka tarkoituksena on mahdollistaa se, että esittäjät voivat aloittaa keskustelut välittömästi komission ja neuvoston kanssa, jotta sitten loppuäänestys voidaan suorittaa syksyn mittaan. En tiedä, toteutuuko tämä syyskuun lopulla vai lokakuussa, mutta joka tapauksessa lopullinen äänestys suoritetaan tämän vuoden syksypuolella. Ja vasta lopullisen äänestyksen jälkeen, sitten kun valiokunta on äänestänyt, vasta tämän jälkeen sitten tämä mietintö tulee täysistuntokäsittelyyn. Keskustelimme myöskin koko paketista ja pohdimme, pitäisikö toimia niin kuin prosessin aluksi päätettiin, että kaikkia asetuksia ja mietintöjä ja tekstejä käsitetään yhtenä ainoana pakettina. Päällimmäinen näkemys oli, että meidän pitäisi jatkaa samaa rataa, eli käsitellä tätä asiaa yhtenäisenä pakettina. Mikäli on päteviä vahvoja syitä, miksi yksi mietintö haluttaisiin erottaa tästä kokonaispaketista, niin tietystikin voimme olettaa, että jonkinlaista joustavuutta voidaan silloin toteuttaa, mutta yleisesti ottaen pidämme kiinni sitä nyrkkisäännöstä, että koko asia pysyy yhtenä, yhtenäisenä pakettina. Strategisesta puitekehyksestä toteaisin, että esittelijöiden tehtävänä on tehdä ehdotuksia sen osalta, miten suhtaudutaan tähän strategisen puitekehykseen. Olemme keskustelleet työryhmässä asiasta jo kahteen otteeseen. Esittelijät ehdottivat ja saivat ehdotukselleen tukea kokouksen osallistujilta, että yhteinen strateginen puitekehys liitetään liitteeksi yleisasetukseen. Joten tekstejä täytyy muuttaa, koska komissio on ehdottanut alustavaa työasiakirjaa, jolla ei ole mitään oikeudellista juridista formaattia, joten aikataulu kysymystenkin vuoksi meillä täytyy ensin olla jonkinlainen luuranko rakenne, karkea rakenne tästä yhteisestä strategisesta puitekehyksestä, joka liitetään sitten 8.5. tähän yleisasetuksen liitteeksi, mutta 29. toukokuuta valikuntamme kokoukseen mennessä tämän kokonaisrakenteen täytyy olla kunnossa. Kaikki muutosesitykset, jotka teette regivaliokunnassa, eivät liity näihin mietintöihin, jotka esittelijät laativat, vaan pikemminkin te teette muutosehdotuksia komission ehdotuksiin, joten Kannustaisin teitä tässä toteuttamaan omaa visiotanne tietystikin koko ajan, koska komission asiakirjat ovat olleet saatavilla jo lokakuusta lähtien, joten on erittäin tärkeää tietää tästä seikasta. Ja uskoakseni esittelijät ovat samaa mieltä myöskin siitä, että teidän kannattaa keskustella esittelijöiden kanssa heidän näkemyksistään. 8. toukokuuta me kokoonnumme ja silloin Saamme myöskin hieman osviittaa siitä, mihin suuntaan esittelijät aikovat viedä asiaa. Tämä helpottaa teidän työtänne, kun teette tarkistuksia vielä. Tarkistusten jättöaika on siis 8.5.-31.5. Sillä välillä voi tarkistuksia tehdä. Tässä kaikki ilmoitusasiat kohesiopolitiikkaa käsittelevän työryhmän työstä kertoi tämä minun ilmoitusasiani. Niin anteeksi, te olette puheenvuoron. Schröter, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Se, mitä te tässä meille kerroitte, niin siitä me todellakin eilen puhuimme, mutta emme tehneet päätöksiä. Ja koska tämä menettely, näin niin kuin te sitä ehdotitte, vaatii tämä valiokunnan päätöstä ja tämän lisäksi myöskin pohjautuu Euroopan parlamentin käytännössä sääntöihin neuvotteluihin neuvoston kanssa, niin mielestäni tässä pitäisi tällainen päätösehdotus tehdä. Ja sen pitäisi sisältää ne neljä tärkeintä kohtaa, jotka nämä käytännössäännöt sisältävät, koska muuten me emme voi tätä hyväksyä ja lähdemme sitten vastaaviin toimenpiteisiin tämän seurauksena. Puheenjohtajalla ei ole mikrofonia päällä. Haluaisin nyt toistaa täysin selvästi. Työryhmä keskusteli esittelijöiden kanssa. Esittelijöiden tehtävä on päättää mietinnön formaatista. Tämä on erittäin tärkeä päätös. Tietystikin valiokunta tekee tästä päätöksen tänään, ellei sitten kukaan esitä vastalausetta. Kyllähän me voimme keskustella, mikä te haluatte myöskin aikataulusta ja lähestymistavasta ja kaikesta muustakin mikäli tällainen toive esitetään, mutta kyllä toimintasääntöjä ja käytänteitä noudatetaan. Elisabeth. Se, mitä te kerroitte, ei riitä. Ja parlamentin käytännesäännöt ovat tässä taustalla, joten pyydän, että sihteeristö tekee päätösehdotuksen seuraava kertaa varten ja että lähdetään sitten vastaaviin toimenpiteisiin niin, että käytännessäännöt sääntöä noudatetaan. Tässä kyseessä on päätös, ei mikään Äh, äh, siis on olemassa täysin selkeät kriteerit, miten nämä neuvottelut äh, käydään läpi, millainen menettely siinä on, ja pyytäisin, että siitä myöskin pidetään kiinni. Me olemme, siis meillähän oli kiire, joten tällainen kertomus, koordinaattorit voivat tällaisen valmistella, siihen on kaikki mahdollisuudet olemassa ja aikaa. Pyydänkin, että tällaista valmistellaan Mikäli näin ei tapahdu, niin sitten me ryhdymme toimenpiteisiin. En usko, että käytännön sääntöjä nyt on rikottu. Se toteaa, että kaikkien ryhmien pitäisi osallistua tähän. Sellainen valtuuskunta valitaan. Se täytyy sitä myöskin tehdä. Sitten pidetään kiinni vastaavasta menettelystä ja siitä pitää saada kirjallinen tieto täällä, josta myöskin tulee äänestää. Pyytäisinkin, että näin tapahtuu. Uh, I understand that you referred Käsittääkseni viittaat koko tähän neuvotteluprosessiin. Me tulemme palaamaan tähän vielä ja pohdin, pohdimme sitten sinun pyytöäsi. Niin kuin minä sanoin heti, heti aluksi, esittelijät ehdottivat ja ehdotuksesta keskusteltiin eilen. Kaikki, jotka ovat mukana työryhmässä, osallistuvat keskusteluun ja kaikki esittelijät ja kaikki koordinaattorit ovat tervetulleet tuohon kokoukseen. Minä esittelin suositukseni eilen. Ryhmä yhtyi ehdotukseen, kukaan ei vastannut, vastustanut, joten käsittääkseni olimme sopineet aikataulusta. By, uh, eh, Madame Schretter, the secretary... Mitä Rova Schröterin kysymykseen tulee, sihteeristö tulee vielä selventämään tutkimaan tätä asiaa ja sitten Tulen eilen seuraava kokousta raportoimaan teille, miten tässä toimitaan. Kaikki taatusti kunnioittavat käytännön sääntöjä. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Mikä kukaan ei vastusta, voimme siirtyä sitten varsinaiseen esitysten kohtaan neljä. Annan nyt puheenvuoron esittelijöille. En tiedä, kuinka olette jakaneet työn tänään ja missä järjestyksessä te puhutte. Miehet ensin tänään. No Lambert sitten, ole hyvä. Because The text that we, we forwarded is also in, in, in, English. Kiitoksia. Ai tässä nyt ehkä puhua englantia. Ensinnäkin. Regin ystäville sen, että mikäli te olette kuunnelleet ja seurannut keskustelua tämän uuden asetuksen osalta ja ratuskehysten osalta, Jotkut ovat kohesion ystäviä, jotkut ovat puheenjohtajan ystäviä, jotkut sen ja tuon menoerän ystäviä. On hienoa, että täällä myöskin Regin ystäviä, valikuntamme ystäviä, koska mehän olemme tässä parlamentissa viemässä tätä asiaa eteenpäin. Me olemme tässä kärkipäässä. Edistyksen aikaansaamisen kannalta on tärkeää, että toimitaan niin kuin nyt on toimittu, erittäin avoimesti siis, siten että otetaan huomioon kaikki, kaikki pääsevät mukaan keskusteluihin, varsinkin varjoesittelijät, Heidät pidetään hyvin ajan tasalla ja myöskin muut kollegat, jotka käsittelevät yksittäisiä rahastoja ja toimivat muissa valiokunnissa. Me toimimme erittäin avoimesti, mutta kuten tiedätte, meidän täytyy pysyä tässä oikeilla raiteilla, jotta voimme osoittaa jo ennen kesätaukoa, mikä meidän valiokuntamme linjaus on, mikä poliittinen kantamme on, Euroopan parlamentin poliittinen kanta tähän tärkeään keskusteluun. Ja tämä antaa meille mahdollisuuden osallistua keskusteluihin ensimmäisen mandaatin saatuamme. Voimme sitten keskustella neuvoston kanssa. Kuten muistatte, meillä oli myöskin puheenjohtajamaan ystäviä, varsinkin tanskalaisia, jotka kertoivat meille, että neuvoston puolella tapahtunut eristystä ja siinä vaiheessa äh, homma hajosi käsiin, sirpaloitui. Jossakin vaiheessa emme ole tarkalleen tietoisia siitä, minkälaista eristystä neuvoston puolella tapahtunut. Ja tänä aamuna voimme mennä syve, syvemmälle tähän prosessiin kuin mitä, tai kuten niin kuin puheenjohtaja sanoi. Ennen kuin menemme ensimmäiseen äänestykseen, niin kesä onkin korkea aika pureutua tähän asiaan syvällisemmin. Meillä on kymmenenkohtainen työasiakirja, josta on keskusteltu syvällisestikin. Tänä päivänä tehtävämme on nyt sitten esitellä ensimmäiset muutosesitykset, jotka ovat jotka vastaavat hyvin pitkälti teidän näkemyksiänne ja teidän kommenttejanne edellisestä kokouksesta. Tämä oli yleinen kommentti. Joten edetkäämme tässä asiassa. Mielelläni kuulisin teidän kantojanne näihin muutosesityksiin. Tai teidän kannanottonne on nyt muutettu muutosesityksiksi. Ja mitä aikataulusta sanottiin? Kyllä, kyllä. Nyt on saatu ensimmäiset muutosesitykset, tarkistukset, tosin vain englannin kielellä. Olemme halukkaita selventämään niitä ja ottamaan huomioon teidän näkemyksiänne niiden osalta. 8. toukokuuta on sitten seuraava välietappi. Kaikki muutosesitykset tullaan esittämään ja kääntämään. Ja sitten Teillä on vapaat kädet tehdä tarkistuksia. Teksti on nyt vain englanniksi, mutta tällä välin tämä käännetään ja sitten te kaikki voitte tutustua tähän sisältöön ja antaa oman panoksenne. On tärkeää, että voitte havaita, kuinka meidän muutosesityksemme ovat syntyneet, mistä ne juontavat juurensa niin, että ei sitten tarvitse tehdä kaksinkertaista työtä, sellaisia tarkistuksia, jotka ovat jo teksteissä mukana. Joten prosessin kannalta on erittäin tärkeää, että te ensin luette ne ehdotukset, jotka me olemme tehneet, ja sitten vasta ryhdytte rikastuttamaan tätä prosessia näiden satoinen tarkistuksinen, joita te olette esittää. Ilomielin tutustumme niihin. Ensimmäinen alustava äänestys suoritetaan ennen heinäkuuta ja sitten katsomme, miten tästä edetään. Ja miten sitten neuvotellaan, missä varsin neuvotellaan. Meillä on aikaa vielä selventää asioita ja vastata kysymyksiin, jotka koskevat itse prosessia tässä vaiheessa. Tämä oli minun näkemykseni. Mikäli teillä on kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Muutama huomio. Tärkeä seikka on, että yhteinen strateginen puitekehys ja suhtautuminen siihen, ei pelkästään meidän valiokunnassamme, vaan myöskin alkuviikosta olin teollisuusvaliokunnassa. Ja siellä lausunnon laatija katsoi, että yhteinen strateginen puitekehys CSF, sitä ei pitäisi asettaa delegoiduille säädöksille alttiiksi, vaan pikemminkin lainsäädäntömenettely pitäisi ottaa tässä käyttöön. Nyt olemme esittäneet muutosesitykset tai tarkastukset, joilla tähän pyritään. Artikla 12 on kyseessä, sitä me aiomme muuttaa. Siinä alussa ilmaistaan kannanot, joka liittyy yhteiseen strategisen puitekehykseen. Se on tässä otsikossa ja toteamme, että asetuksen otsikkoon halusimme sanoa, että yhteinen strateginen puitekehys ja että tämä tulee liitteeseen yleisasetukseen ja myöskin itse tekstiin. Haluaisimme tekstin muutoksen, strate- kom- yhteinen strateginen puitekehys ja rahastot, jotka ovat yhteis- yleisasetuksen alaisia, CPR-asetuksen alaisia. Tämä tällainen pragmaattinen seikka. Tämä tulee olemaan horisontaalinen tarkistus, joka sitten koskee tekstin eri osia, asetuksen eri osia kautta koko asetuksen. Tästä on keskusteltu jo työasiakirjan yhteydessä ja me tulemme esittämään uuden tekstin, selkeämmän tekstin artiklaan 2, jossa selkeytetään kantaamme, joka liittyy yhteisen strategisen puitekehykseen. Tässä vaiheessa voimme jo todeta, että tulemme esittämään uuden tekstin. Juridiselta kannalta tätä tekstiä ei ole vielä yksityiskohtaisesti syynätty tai käyty lävitse, mutta me tulemme esittämään tämän tekstin, osu, tekstin pätkän 8.5. Ja tärkeimmät seikat yhteisen strategisen puitekehykseen halutaan puit liitteeseen tuossa yhteydessä voimme sitten keskustella asiasta ja muuttaa sitä, koska sitten se tulee ihan tavanomainen tarkistus. Se tullaan esittämään ihan tavanomaisena tarkistuksena. Nähdäkseni artiklat, jotka liittyvät monitasoiseen hallintaan ja kumppanuusperiaatteeseen, artikla 4.4 esimerkiksi, niistä toteaisin, siitä toteaisin, että olemme vahvistaneet että julkisten viranomaisten asemaa alueiden kaupunkien tasolla suhteessa muihin kumppaneihin. Ja olemme tarkalleen, tarkemmin määritelleet myöskin niiden osallistumismahdollisuudet. Kumppanuussopimukset, erityisestikin artikla 13, sitä haluamme selkeyttää ja ehdotamme, Tarkistustyöllä vahvistetaan kumppanuusperiaatteetta ja kun valmistetaan kumppanuussopimuksia, tässä viitataan myöskin edistyskertomuksiin. Sitten makroalue, alueita koskevat strategiat. Meillä on artikla tai pikemminkin tarkistus, joka selkeyttää yhteistyötoimien luonnetta. Sen tarkoituksena on vahvistaa makroalueiden ja merialueiden strategiaa niillä alueilla, joita nämä strategiat koskevat. Tässä muutama huomio näin aluksi. Kenties järkevintä on kuulla teidän näkemyksiänne tänään, varsinkin niiltä kollegoilta, jotka työstävät näitä yksittäisiä rahastoja sen osalta, mitä eristystä tässä voitaisiin saada vielä aikaan. Konstantsa, voisitko sinä mahdollisesti käydä lävitse niitä seikkoja, jotka minulta nyt jäävät ylitse. Selvä. You want to keep some secrets for next... Vai haluatteko te pitääkin jotakin salassa vielä ennen äänestystä? Konstantsa, onko sinulla jotakin sydämellesi? Ei meillä mitään salaisuuksia. Olemme, toimimme niin avoimesti ja tämä on myöskin hyvin tärkeää tällaisessa työssä koska tässä nyt seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi on tarkoitus saada aikaiseksi kohesiopoliittinen paketti. Ja niin kuin mennessä keskusteluissakin jo usein olemme havainneet, niin keskustelu ei ole ainoastaan keskustelu, jota käydään kohesiopolitiikasta, vaan myöskin keskustelu, joka liittyy EU 2020-strategian tavoitteiden täytäntöönpanoon ja myöskin ilmastokysymykset ovat tässä tärkeitä, esimerkiksi autonomiset alueet ja väestön ikärakenne. Eli tämä on iso pakenne, joka ei ole mikään yksinkertainen lakiteksti. Joten uskon, että Euroopan unionin luonne ja myöskin sen integraatio, kehitys varmastikin tulevat saman vaikutteita tästä, joten me emme tarvitse tässä mitään Friends of Presidents, vaan myöskin alueiden ystäviä, Tätä me tarvitsemme seuraavien kuukausien aikana aivan erityisesti ja tästä syystä onkin tärkeää saada tällainen avoin yhteistyöprosessi. Haluaisin vielä lisätä yhden asian tähän yhteiseen strategiseen puitekehykseen. No me tietysti kävimme keskustelua siitä, että onko tämä nyt järkevintä pistää liitteeseen tai että haluammeko kenties toisen asetuksen. Mutta jos nyt tätä tarkastelee tarkemmin ja pohtii sitä, että politiikkamme menee siihen suuntaan, että kaikki nämä tässä tämä yleinen asetus, yleisasetus on se katto, joka kattaa viisi erilaista rahastoa, niin enhän minä nyt voi vielä tämän katon yläpuolelle pistää seuraavaa, jonka nimi on sitten yhteinen strateginen puitteisto, mutta sitähän tämä tarkoittaisi, jos me vaatisimme toista asetusta tälle yhteiselle strategiselle puitekehykselle. Tästä syystä päätimme liitteestä komissiolle. Tämä ilmeisesti ei sovi ollenkaan. Se voitiin havaita siitä, että yhteistyöhalukkuus ei ollut kovin suurta. No nyt me teemme omalta puoleltamme ehdotuksen ja tarkistuksen CSFlle. Totta kai me vaadimme hyvin paljon kollegoilta tässä, mutta myöskin itseltämme, koska tässä Tämä on ponnistus päästä päätökseen heinäkuun puoleen välin mennessä ja myöskin sitten päästä neuvottelemaan komission kanssa. Mutta tässä kohdin se kyllä kannattaa, koska se on hyvin määräävä asia kohesiopolitiikan seuraavan seitsemän vuoden ajaksi. Haluaisin vielä puhua parista asiasta, joihin me myöskin olemme tehneet tarkistuksia. Kyse tässä on erityisesti joustavuudesta. Kyseessä ovat tarkistukset 61-66, koskettavat artiklaa 87. Monissa keskusteluissa me puhuimme monirahasto-ohjelmisto- ja kustannusrahoituksesta. Ja jos me saamme läpi tämän, mitä tässä ehdottamme, niin annamme alueelle mahdollisuuden itse tehdä päätöksiä että haluavatko he tällaisen monirahasto lähestymistavan. Ja näin sitten hyvin joustavasti he voivat eh, kohesiopolitiikan tavoitteet panna täytäntöön. Tämä eh, myöskin vastaa sitä, mistä me viime kuukausina olemme käyneet keskustelua, ja toivon myöskin, että saamme tukenne tälle. Esittelijät ovat myöskin lukuisten keskustelujen jälkeen ottaneet mukaan matkaan sen, käsityksen, että tässä ollaan hyvin pitkälti samaa mieltä, että tämä komission ehdottama suoritusvaraus on sellainen, jota ei voida näin hyväksyä. Ajatus ei ole kovinkaan huono, mutta täytäntöönpano näillä välineillä ei ole mahdollinen. Tästä syystä me haluamme, että nämä tämä suoritusvaraus poistetaan täältä ja eri artikloissa ja myöskin vastaavilla tarkistuksilla olemme pyrkineet tämän tekemään. Siis me haluamme kilpailua, tai haluamme täytäntöpana parempaa kilpailua tätä kautta, mutta tämä vaikuttaisi myöskin siihen, että byrokraattiset esteet tulisivat lisääntymään. Ja näin olemme myöskin, teemme ehdotuksen, että tämä otettaisiin komission ehdotuksesta pois. Tämän lisäksi ehdotamme myöskin sitä, että poistamme viittauksen makroehdollisuuteen. Tämä on ollut yksi helpoimmista eh, tarkistuksista, että poistetaan artikla 21. Me uskomme hyvin vahvasti, että makroehdollisuus on varmastikin tärkeä asia. Totta kai jäsenvaltiot tarvitsevat järkevää taloudenpitoa. Eihän tästä nyt ollenkaan ole kyse, vaan kyse on siitä, että meidän pitäisi antaa alueille vastuu siitä, että jotkin ongelmat, joita jollakin alueella on, ja niin kuin me olemme nähneet, kohesiopolitiikka on ainoa välje investoinneille ja kehitykselle maissa – ja jos me otamme pois tämän välineen niiltä mailta, jotka ovat vaikeuksissa, niin se on meidän mielestämme väärin. Ja tästä syystä me ehdotammekin teille tässä täydellistä poistoa. Totta kai käytettävissä tai olemassa olevia välineitä voidaan edelleen käyttää. Meillä on tällainen väline kohesiorahastosta, mutta se ei kuitenkaan ole osa tätä yleisasetusta. Ja tästä syystä sitä nyt ei tässä myöskään tarvitsisi käyttää. Täällä valiokunnassa me kävimme paljon keskusteluja niin sanotusta ex ante-ehdollisuudesta. Esittelijät ovat vakuuttuneita siitä, että ex ante-ehdollisuus voi olla järkevää, mikäli se liittyy suoraan siihen, että se koskettaa kohesiopolitiikkaa. Eli jos on olemassa suoria yhteyksiä sille, millaisia hankkeita jäsenvaltiossa suunnitellaan kohesiopolitiikan turvin, että on olemassa vastaavaa lainsäädäntöä, että se siitä on riippuvainen. Me olemme tehneet teille vastaavia ehdotuksia, jotka ovat tarkistuksessa 35, 38, 45 ja 56 toivon, että teemme tässä selväksi sen, että meidän täytyy tehdä hiukan myöskin jälkityötä ja että neuvottelemme vastaavissa liitekohdissa vielä näistä. No rahoitusvälineet ovat mielestäni tärkeä uusi osa seuraavalla ohjelmakaudella, tukikaudella, ja sen rooli vahvistuu meidän täytyy kyllä tehdä tai pohtia sitä, miten mahdollisimman tehokkaasti voimme käyttää eurooppalaisia määrärahoja myöskin aluetasolla, ja että tarjoamme mahdollisuuden, ja uskon, että meidän ehdotustamme kautta myöskin pystymme edistämään sitä, että käytämme rahoitusvälineitä, että pääsemme pelkistä tuista eroon jotta että varoja voidaan käyttää myöskin toistuvasti. Tämä on tärkeä asia. Osittainhan komissio on myöskin omassa ehdotuksessaan tästä asiasta puhunut, mutta me tarvitsemme selkeitä määräyksiä, jotka ovat, tai joiden on myöskin oltava tämän asetuksen osa. Niiden tulisi käsitellä näitä rahoitusvälineitä ja tästä syystä me olemme tässä tehneet muutamia ehdotuksia, jotta asiaa voitaisiin valmistella – aina siihen asti, että koska komissiollahan monet näistä määritelmistä ovat kadonneet tässä, ja tämä financial instrument, rahoitusväline, ei ole ollut minkään näköinen käsite, jota olisi mitenkään määritelty. Joten tähänkin asiaan olemme tehneet muutamia tarkistuksia. jos nyt katsotte tätä ensimmäistä mietintöluonnosta ja saatte sellaisen vaikutelman, että me puhuimme hyvin monista muistakin asioista vielä valiokunnassa, että meillä oli vielä enemmän toiveita. Lambert viittasi oikeutusti siihen, että tämä on ensimmäinen osa ja todellakin vain ensimmäinen tarkistusrykelmä, joten toivottavasti sitten 8. päivä toukokuuta voimme teille esittää kaikki loput. Mutta haluan yhden asian tehdä selväksi varsinkin yksinkertaistamisen puitteissa, joka on meille todellakin sydämen asia. Kätemme ovat joissakin kohdissa sidotut, koska samanaikaisesti meidän valiokunnassa käytyjen keskustelujen kanssa parlamentti neuvottelee varainhoitoasetuksesta ja esimerkiksi vastaanottokeskuskysymykset. Voitaisiin tehdä tarkistuksia, mutta ne mahdollisesti raukeaisivat siinä tilanteessa, että päätös tehtäisiin tai saataisiin yhteisymmärrys neuvoston ja parlamentin välille, mitä tulee varainhoitoasetukseen. Me olemme kaikki riippuvaisia tuosta päätöksestä ja tästä syystä me en ole vielä mitään valmistelleet tähän asiaan. Toivomme, että heinäkuussa parlamentti pääsee neuvoston kanssa myöskin lopulliseen päätökseen ja meidän täytyy sitten pohtia, miten käsittelemme näitä aihealueita. Tästä syystä me myöskin puolamme sitä, että heinäkuussa voimme äänestää valiokunnassa, jotta sitten myöskin voimme neuvotella komission kanssa ja löytää mahdollisia tapoja sille, että meidän intressimme myöskin pääsevät osaksi tulevaa yhteistä kohesiopolitiikkaa. Haluaisin myöskin tässä eh, puhua komissiosta selvästi. Komissio on viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana tukenut meitä ja myöskin antanut meille hyvin paljon tietoja ja selvityksiä. Olemme myöskin käyneet keskustelua siitä, miten tällainen yhteinen kanta ja tapa löydettäisiin yhteisen kohesiopolitiikan parissa. Totta kai komissio monissa kohdin, esimerkiksi yhteisen strategisen puitekehyksen, mutta myöskin joustavuuden tai suoritusvarauksen kohdalla, on miettinyt, että mitä nyt parlamentti näiden asioiden kohdalla tekee. Ja jos nyt tätä tarkastelee tarkemmin, niin komissio voi kyllä tulla vakuuttuneeksi siitä, että me teemme hyvin järkeviä, hyviä ehdotuksia. Toivon, että komissio on myöskin valmis tukemaan meitä tällä tiellä, koska meillähän on selvä, että olisi hyvä, jos komissio lähtisi yhdessä kanssamme tälle tielle, koska sitten olemme entistä vahvempia. Ja uskon, että myöskin alueet ovat ansainneet sen, että yhdessä ponnistelemme niiden puolesta. Ja varsinkin mitä tulee joustavuuteen, niin kuulen jo ne argumentit, että no, tämähän on, menee aivan väärään suuntaan kuin keskittyneet varat. No, mielestäni asia on päinvastoin. On olemassa, tämä on olemassa Tämä on mahdollisuus, jonka tarjoamme jäsenvaltioiden alueille, ja sehän on myöskin alueiden itsensä etujen mukaista, että ne pitävät kiinni EU 2020 tavoitteista, että he taistelevat työttömyyttä ja köyhyyttä vastaan ja ilmastonmuutosta vastaan. Jos suurelle eh, joukolle alueita annetaan tietty määrä joustavuutta, niin se varmastikin vaikuttaa myös siihen, että varojen keskittyminen voidaan täytäntöön panna. Ja myöskin tämä makroehdollisuuskysymys, tämä oli asia, jota ei mielellään olisi käsitelty ollenkaan, koska eh, ihmiset olivat hyvin eri kannoilla tässä. Uskon kyllä, että jos komissio itse toteaa, että mehän emme oikeastaan edes halua käyttää tätä välinettä. Se on tarkoitus olla vain pelotteluväline. Jos sitten kuitenkin voidaan todeta, että voi äh, myönteisesti argumentoida, tukea äh, maita ilman, että tästä tulee mikään Damokleen miekka näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, niin nämä vaikutukset ovat myöskin psykologisia, jos alueet huomaavat, että me tuemme niitä – Sitten myöskin voidaan pohtia, että miten esimerkiksi budjettiongelmia käsitellään, eikä meidän tulisi sanoa, että jos te ette tee näin tai näin, niin sitten me teemme näin tai näin. Eli siis aivan pedagogisistakin syistä lähtien on järkevämpää, jos tässä annetaan näille alueille poliittiset välineet käteen auttaa itse itseään. Uskon, että seuraavien viikkojen aikana meillä on, tulee olemaan mahdollisuus käydä keskustelua toistemme kanssa ja päästä myöskin eteenpäin, mutta toivon myöskin, ja tämä nyt menee neuvoston suuntaan, tämä toive, että komissio ei enää yritä alentamaan parlamentin lainsäädäntötyön arvoa niin, että se toteaa, että me nyt tässä teemme päätöksen budjetista, joka tulee olemaan tällainen, sitten saatte tuon, tuon ja tuon, tuolla ja tuolla ja tuolla, ja me emme voi neuvotella enää eteenpäin tämän kanssa <clears throat> niistä asioista, joista pitäisi yhteispäätösmenettelyn kautta neuvotella. Näin ei voi olla, ja myöskin toivon kaikkien osallisten ja alueiden intressien pohjalta, että tässä tehtäisiin monivuotisen rahoituskehyksen ja lainsäädäntön työn välillä ero, koska mehän teemme tätä työtä yhdessä äh, uudessa Lissabonin sopimuksessa myöskin demokratiaan liittyy myöskin se, että kaikki osalliset voivat käyttää oikeuksiaan. Ja myöskin meidän täytyy vaikuttaa ulospäin tehdä selväksi se, että nyt on parlamentti olemassa, valittu elin, joka käsittelee niitä asioita, jotka koskettavat kansalaisia, kaupunkeja ja alueita. Tämä täytyy ottaa vakavasti, eikä tätä nyt saa kuit, sitten kuitenkaan käsitellä vain jossakin suljettujen ovien takana. Toivon, että tämä on sellainen viesti, joka myöskin tullaan ottamaan vastaan ja josta tullaan neuvottelemaan seuraavien kuukausien aikana. Paljon kiitoksia. Ivars Godmanis is the first to speak. Pari esittelyä nyt puheenvuoroja. Ensimmäisenä Ivana Kalfin. Olen hieman nyt helpos, hermostunut, koska mikäli aloitamme tämän prosessin nyt, niin lopputuloksena on paljon tarkistuksia, ei muuta. Ensin mitä täytyy sanoa, että meidän esittelijämme ovat tehneet aivan erinomaista työtä. Mikäli tarkastelee huolellisesti nyt tehtyjä tarkistuksia, katson, että ne kaikki ovat ottaneet huomioon. Sanoisin eh, me kaikkien enemmistössä olevien ajatuksia, että suurimman osa meistä tarkistukset tulee heijastutukseen tarkistukseen. Mikä tarkastetaan? tarkastellaan kaksi? Tarkistusta kaksi. Sen osalta esittelijät sanovat, että mailla ei ole mahdollisuutta toimia täysin puolettomasti ilman, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat mukana kumppanisopimuksessa lainsäädäntö, seikat ja kaikki muut, jotka tähän liittyvät mukaan luottuna peruslakijärjestelmä. Tämä on sitten monitason hallintoa. Tämä on selkeä juttu. Toinen usko, toinen seikka. Uskon, että suoritusvaraus on asia, joka nähdäkseni otetaan mukaan siksi, että mikäli mahdollistamme sen, että ryhmämme tukkanuottaiselle komission kanssa, tämä tarkoittaa sitä, että ne, jotka pyrkivät pistämään täytäntöön hankkeita, valitsevat kevyempiä, helpompia hankkeita, ei mitään monimutkaisia hankkeita. Niitä on helppoa. Monimutkaiset asiat siirretään syrjään sitten, rahat siirretään samaan maahan, mutta siirretään rahat hankalammasta hankkeesta helpompaan, kevyempään. Tästä on sitten lisäarvoonkin suhteen seuraamuksia. Tarkistus seitsemän on minun mielestäni erittäin vakava juttu. Tämä ehdollisuus, joka liitetään kasvu- ja vakaussopimukseen, otetaan huomioon, mutta tämä liitetään kohesiorahastoon, vastaanottokykyyn ja kaikkiin ongelmiin. Minun nähdäkseni tällä, tätä tapaa minä tuen täysin, koska muuten tilanne kääntyy päälaelleen. Sitten voisimme korvata tämän asetuksen niillä seikoilla, jotka täytyy allekirjoittaa ja ratifioida parlamentissa tämän vuoden loppuun mennessä. Kysymys kuuluu, miten tämä voidaan pistää täytäntöön? Mikäli olisin vastustaja, sanoisin, että selittäkää hyvät ihmiset, miten kasvu ja vakaustekijät, jotka ovat ehtoina kohesiorahaston uudelle politiikalle ja niin poispäin, miten tämä toimii käytännössä? Uskoakseni loppuun lopuksi Mikäli haluamme puolustaa tehdään konkreettista ja hyvää ehdotusta, on tarpeen, että meillä on takataskussa selitys, kasvu, vakaus, taloushallinto, vastaanottokyky, lisäarvo, kohesio ja niin poispäin. Kaikki nämä saada, täytyy saada selitettyä samassa lauseessa. Loppujen lopuksi tämä on erittäin urhea tarkistus, tämä kohta 44, tarkistus 44, jossa siinä pyritään poistamaan kokonaan tämä makroehdollisuus. Erittäin rohkea teko. Minun täytyy tunnustaa, että omassa ryhmässäni jotkut vastustavat tätä. En usko, että kaikki liberaalit tulevat äänestämään tämän puolesta, mutta loppujen lopuksi ryhmämme tässä hajoaa. En voi taata, että liberaalit tulevat sanomaan kyllä. Sitten yksi vakava juttu. Teen hieman laskelmia. Minä olin tämän budjettivaliokunnan jäsen ja tykkään laskeskella. Olen lähettänyt ministeriroille ja muillekin Regin jäsenille laskelman, joka koskee näitä rahoitusosuuksia. Olen valmis lähettämään sen teille kaikille. Meidän täytyy ymmärtää tarkalleen, missä mennään, koska suurin ongelma saattaa olla se, että keskustelussa myöskin tällä parlamentin puolella, varsinkin neuvoston puolella, tulee pyrkimys tehdä muutoksen rahoitusosuuksia, varsin, osuuksia varsinkin ennen joulukuuta. Omassa esityksessäni on lukuja, jotka ovat absoluuttisesti komission lukuja. Oli hienoa, että minun laskelmani menivät yksi yhteen neuvoston kanssa. Ei ensinkään ole paikkansa pitävät jäsenvaltiot saavat itse mahdollisuuden laskea näitä osuuksia sirkkaudelle. Jäsenvaltioiden valtiovarainministerit ja aluepolitiikan ministerit ovat jo tehneet laskelmansa osuuksien suhteen. Laskelmat perustuvat viime vuoden heinäkuun lukuihin, jotka komissio antoi. Onpa sitten kyse vähemmän kehittyneistä alueista, siirtymäalueista tai kehittyneistä alueista. Laskelmat ovat jo valmiina. Suuret laskevat tämän siten, että maa jaetaan kolmeen osaan. Tämä menetelmä on erilainen kuin metelmä, jota esitetään liitteessä kaksi sen osassa yksi 10.8.3 asetuksessa. Osa yksi kertoo se, miten tämä osuus lasketaan. Toisessa on, ovat katot ja kolmannessa alueelliset mukautukset. Tämä on poliittinen juttu. Yksi asia on täysin selvää. Mitään eroa ei ole tässä. Kaikki alueet ja maata saavat samaa kohtelua, näin, kun lasketaan näitä rahoitusosuuksia. Kukaan ei voi valittaa sitten, että eri maahan on sovellettu erilaista laskelmatapaa sen koon tai jonkun muun syyn vuoksi. Kun ei tiedä kaikkia tietoa, hermostuu, koska ihmettelee sitten, miten vähemmän kehittyneet alueet saavat 20 prosenttia vähemmän rahaa ja siirtymäkaudet 47 prosenttia enemmän. Ei, ei, ei tässä näin käy. Mikä lasketaan tämä uudestaan henkeä kohti. Silloin katsotaan, että vähemmän kehittyneet alueet saavat ku, kuusi euroa vuodessa enemmän kuin tänä päivänä per pää. Kehittyneimmät alueet saavat 0,2 euroa enemmän kuin nyt. Ja siirtymäalueet ovat hieman eri juttu, koska ne saavat yleisesti ottaen vähemmän. Niitä kohtaan tehdään uutta laskelmaa, vähintäänkin 17 aluetta ovat sellaisia, että 31 miljoonaa lähentymisalueita menee siirtymäalueelle ja kolme näistä alueista menevät konvergenssialueelta kehittyneisiin alueisiin, eikä tämä täysin muuttaa tilanteen. Sitten tämä minun ehdotukseni. Maksu, rahoitusosuudet lasketaan aivan oikein, mutta ongelma on tämä kattokysymys, capping. Raha on miinus 5,1 prosenttia mukaan luettuna siirtymän fasiliteetti, joka on riitto. rahavähenteen miinus 5,1 prosentilla. Mikäli raha on vähemmän, sitten kattojen täytyy olla matalammalla. Tämä on täysin selvää. Ja sitten tullaan siihen seikkaan, joka liittyy minun ehdotukseeni. Niin tämä ei suoraan liity tähän asetukseen, mutta koska meidän täytyy keskustella tästä, tämän yksi näistä 11 seikasta, jotka esittelijä on pistänyt pöydälle, ja sanoisin, että tämä on ratkaiseva kysymys. Nyt minä väännän tämän rautalangasta. Mikäli on iso maa, ja se on vähemmän kehittyneitä alueita, siirtymäalueita ja kehittyneitä alueita, silloin maksuosuudet perustuvat siihen, että yksi, kaksi ja kolme lasketaan yhteen, mikä on suuri maa ja talous on suuri. 2,5 prosenttia ei silloin millään tavalla leikkaa näitä maksuosuuksia. Mikäli on kyse suurista maista, tämä on näin, mutta mikäli on pieni maa. Ja sitten ei ole kovinkaan hyvin pärjäävä maa. Ja mikäli vain yhdellä alueella NATS 2, ja sitten on 2 prosenttia lisää könttäsumma, silloin tämä maksuosuus pienenee huomattavasti. Jotkut maat, joita nyt en halua mainita, ovat vähemmän kehittyneitä. Niillä on vähemmän kehittyneitä taloutta, maksavat, niillä maksetaan vähemmän kuin 25 prosenttia suhteessa nykyehdotukseen. Tämän katon vuoksi ehdotukseni on seuraava. Minä ymmärrän kyllä että kattoa matalammalla koskoma rahan vähemmän, mutta komissio teki vielä yhden jutun, mitä minä en ikinä suostu hyväksymään. Nykyinen katotus on 3,2 ja 3,7 välillä. Mikäli on köyhä, silloin ja BKT on vähemmän kuin 40 prosenttia per capita, sitten menee 75 prosenttia. Mikäli on 75 prosenttia tasolla, BKT sitten saa Ja seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä komissio sanoo, että 2,5 prosenttia kaikille piste. Nyt siterään komissiota. Komissio sanoo, kun otetaan käyttöön tämä joustava katto, komissio on ottanut mukaan tekstin osuuden, tekstiosuuden, yritän nyt löytää sen täältä, että jotta voidaan jatkaa kohesiorahaston riittävää käyttöä ja pyritään vähentämään PKTL henkeä kohti, PKTL-kuilua henkeä kohti eri alueiden välillä, silloin tämä katotus tehdään joustavaksi. Emme voi pyytää lisää rahaa. Minä olen budjettivaliokunnassa, minä tiedän, että rahaa ei tipu enempää. Mutta minä uskon kyllä, että meidän täytyy pitää kiinni tästä ajatuksesta, että katto on joustava. 2,5, 2,2 tai 2,7. Raha on saman verran. Sitten minun mielestäni tähän liittyy paljon pelkoja, koska loppuun lopuksi täytyy noudattaa kohesioperiaatetta. Mikäli ei ole hyvä, tai mikäli vastaanottokyky on hyvä, tietysti tämä pitää ottaa huomioon, mutta mikäli on laiska, niin tämä ei toimi. No joka tapauksessa, mikäli on könttäsumma 2,5 kaikille ilman tätä joustoa silloin rahaa katoaa hyvin paljon joistakin maista. En usko, että tämä on paras tapa toimia. Minun ehdotukseni olisi toinen. En voi, tuskin voi selittää, kuinka kiitollinen olen esittely, koska olet erittäin rohkeita. En tiedä, milloin he tuovat lisäehdotuksia pöydälle, mutta komission kengissä, mikäli olisin, niin komission kannattaisi kyllä valmistautua kunnolliseen taisteluun. Aina mitä voimme nyt tehdä, on tehdä yhteistyötä ja pitää linjamme tässä tiiviinä. Thank you very much, Elisabeth Schroeter. Elisabeth Schroeter. Paljon kiitoksia. Aivan aluksi kiitokset esittelijöille. Kun tätä lukee hiukan äh, tarkemmin, niin kyllä täältä tunnistaa äh, strategiat, jotka tässä taustalla ovat. Me puhuimme jo joistakin asioista työryhmässä ja etenkin tästä yhteisestä strategisesta puitekehyksestä. Minä kyllä henkilökohtaisesti tässä hiukan epäröin. En myöskään ole vielä päättänyt, että onko nyt hyvä arvottaa tätä yhteistä strategista puitekehystä niin korkealle kuin tässä asetuksessa tapahtuu, koska tämä kyllä tehdään tässä hyvin selväksi. Me tässä kyllä luovumme joustavuudestamme seitsemäksi vuodeksi. Mielestäni olisi ollut parempi löytää jonkinnäköinen menettely, joka asetuksen sitten ankkuroidaan, mutta se, miten me nyt sitten käsittelemme tätä strategista puitteistoa, eli komission ja parlamentin välillä, jotta me saamme tästä puitteistosta myöskin joustavuusvälineen seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, koska eihän me tiedä, että mitä seitsemässä vuodessa tulee tapahtumaan. Ja kun tuota toista asetusta sorvasimme, niin emme tienneet yhtään, mitä kriisi tuo mukanaan ja millaisia toimenpiteitä se sitten edellyttää. Tästä syystä pohtisin mielelläni vielä uudestaan sitä, että otammeko sen liitteeseen ja näin ollen lainsäädäntö puitteiston mukaan ja onko se hyvä ajatus. Kyllä minä ihan mielelläni kuulen myöskin vasta-argumentteja, mutta epäröin kyllä kovasti. Sitten toinen asia, mikä on mielestäni mielenkiintoinen ehdotuksesta, ehdotuksessa on artikla 87, eli se miten ohjelma luodaan. Komission ehdotushan oli tässä melko tiukka, Eli se, että integroitua politiikkaa paikan päällä ei voisi toteuttaa. Ja komissio teki tästä koko ohjelmakehyksestä hyvin byrokraattisen. Minä todellakin voin havaita, että Konstanze ja Lambert ovat tässä pyrkineet löytämään ratkaisun, ovat tehneet paljon työtä sen eteen ja he ovat pyrkineet samanaikaiseksi tällaisia monirahastoakseleita, mikä ei mielestäni ole mitenkään kovin huono ajatus, mutta kuitenkaan kaikkia ongelmia tässä ei ole voitu vielä ratkaista. Meidän pitäisi vielä jatkaa keskustelua ja tiedämme, että nämä prioriteettiakselit ovat kyllä koko asetuksen avainelementit. Äh, kysymys kuuluukin, että pidämmekö nämä avainelementit kaikissa kohdissa mukana vai pohdimmeko, että äh, saisimme tähän vielä toistakin joustavuutta mukaan. Yksi asia ei ole vielä ratkaistu. Näissä ehdotuksissa nämä prioriteettiakselit menevät vain kohti yhtä, yhtä tavoitetta, eli rahastoja ja alueita. Tässä on hiukan kevyempi lähestymistapa, mutta yksi prioriteettiakseli menee, akseli menee kohti yhtä tavoitetta, mutta myöskin useat prioriteettiakselit voivat mennä kohti yhtä tavoitetta integroitu lähestymistapa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ainoastaan yksi menisi kohti sitä yhtä tavoitetta, vaan täytyy myöskin katsoa, miten tällainen integroitu hanke saadaan aikaiseksi ITIin kannalta tai paikallisten kehitysryhmien kannalta. Tätä ongelmaa ei vielä ole ratkaistu ja mielestäni tästä kaipaisin vielä keskustelua. No se, että poistettaisiin suoritusvaraus, se on mielestäni väärä lähestymistapa. Me ehdotamme, että nämä seuraamososiot poistettaisiin ja sitten taas palkitsemisosio pidettäisiin mukana. Tämä on mielestämme oikea strategia, koska tämä myöskin parantaa ohjelmien toimintakykyä ja tulo, tuloksia. No sitten, mikä tässä on ongelmallista, on se, että kumppanuussopimusta tässä kyllä heikennetään. Varsinkin tämä luettelo tässä Aassa korvataan tuollaisella ristiviitteellä. Muistelen vain, että kaupunkien ja local-osuuksien kohdalla, siis tuo localhan on nyt jo tässä asetuksessa mukana, teimme Kävimme pitkää taistelua siitä ja olisi hyvin ikävää, jos se näin tästä poistettaisiin. Ja toteaisin myös, että tässä me kyllä protestoimme. No sitten se tapa, miten kumppanuus tässä kuvataan, no sitä heikennetään. Tässä voitaisiin ehkä käyttää toista sanamuotoa. Mielestäni sitä on kyllä heikennetty. Tätä me emme oikeastaan halunneet. Samanaikaisesti hyvin monissa kohdissa – on ristiviitteitä viitoseen kumppanit tulisi ottaa mukaan, mutta jos kumppanuus käsitteenä on heikennetty, niin sittenhän tämä koko asia on heikompi, eivätkä nämä ristiviitteet sitten hyödytä yhtään. Nämä olivat ne tärkeimmät kohdat koska monet tarkistuksethan pyörivät juuri näiden aihepiirien ympärillä ja mielestäni meidän pitäisi löytää yhteisiä ratkaisuja. Me emme voi kaikista asioista olla täysin samaa mieltä, mutta kyllä tunnistamme eh, tämän strategisen ajatustyön, joka tässä taustalla on, se, että pyritään yksinkertaistamaan monissa kohdissa. Mutta mielestäni tämä voi tehdä vielä paremmin. Uh, uh, Paljon kiitoksia. Ojib Lasak ei ole paikalla, joten Yunus Omanji. Monsieur Omanji. Madame la Présidente, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kahta esittelijää ja niitä, jotka ovat heitä auttaneet tässä esitellyssä työssä. On aivan selvää, että GUE NGL-ryhmä tulee tekemään täydentäviä tarkistuksia tähän luonnokseen, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että suurel, suurissa linjassa olemme yhtä mieltä tästä ensimmäisestä tarkistusryppäästä. Niin kuin Van Nistelrooy sanoi, on tärkeää korostaa valiokuntamme poliittista kantaa, joka perustuu sille, että säilytetään tietyt periaatteet, joista olemme yhtä mieltä, jotka koskevat aluepolitiikkaa. Kuitenkin olen sitä mieltä, että meille komission jättämä ehdottama asiakirja vastaa liikaa Eurooppa 2020 strategiaa. Eurooppa 2020 strategia on makrotaloudellinen strategia, joka on kehitetty Euroopan unionin jäsenvaltiota varten. Sitä ei voida soveltaa sellaisenaan alueisiin. Myös alueet tarvitsevat tukea, jotta ne voisivat kehittää ja toteuttaa omaa kehitysstrategiaansa. Sen sijaan äh, olen yhtä mieltä esittelijöiden ehdotuksesta, jonka mukaan poistettaisiin makrotaloudellinen ehdollisuus. Kohesiovaroja myönnetäänkin jäsenvaltioille, niin ne on suunnattu alueille. Alueiden ei kuulu maksaa jäsenvaltionsa puutteiden takia, jos ne eivät ole noudattaneet sitoumuksia, joita ne ovat tehneet muiden jäsenvaltioidensa kanssa, tai muiden jäsenvaltioiden kanssa päästäkseen itse budjettitasapainoon. Olen tyytyväinen siitä, että valiokunta lähes yksimielisesti kieltäytyi tästä suoritusvarauksesta. Mitä sitten tulee näihin ex-ante-ehtoihin? Minusta on, olisi tarpeen, että valiokuntamme tekisi tarkistuksia myös liitteisiin, erityisesti liitteeseen neljä. Siinä äh, viitataan näihin ehtoihin ja niiden ähm, kokoihin. Jotkut äh, ehdot menevät jopa tämän direktiivin puitteiden ulkopuolelle, direktiivin, johon, siinä, johon niillä viitataan. Edelleen kun ajatellaan ehtoja, joita voidaan asettaa alueille, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, haluaisin kiinnittää huomionne artiklan 14. Haluaisimme, että poistettaisiin se, joka saattaisi lopulta tehdä erityisvelvoitteita alueille, jotka johtuvat komission päätöksistä koskien eurooppalaista ohjausjaksoa. Sitten vielä lyhyesti näistä hyvin syrjäisistä alueista. Tämä koskee pyyntöä erityisbudjettia varten, jolla kompensointaisiin liialliset kustannukset. Tämän on ryhmä selvästi tuonut esille ja toivon, että se olisi mukana toisessa tarkistusryhmässä, joita tullaan te- tekemään. Sen mukaan pitäisi ottaa käyttöön vähimmäissääntö. Sehän oli ensimmäisessä asetuksessa, eikä ryhmämme voisi tällaista hyväksyä, enkä itsekään. Minulla on vielä muitakin huomioita. Kerron niistä myöhemmin. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että tämä kumppanuussopimusten laatiminen on oltava jäsenvaltioiden kontolla ja, ja alueviranomaisten kanssa neuvotellen, eikä niin, että ainoastaan jäsenvaltiot tekevät ne niin, että ne kuulevat alueita ja muita kumppaneita Tämä merkitsee heikennystä. Minun mielestäni sitä ei voida hyväksyä. Sitten vielä viimeinen huomio, hyvä puheenjohtaja. Toivon, että valiokuntamme esittelijöiden kantaa puolustetaan alusta loppumenettelyn aikana. Toivon, että voimme pitää kiinni näistä aika, aika voimakkaasti voimakkaista vaatimuksista komission ja neuvoston päin. Kiitoksia. Thank you uh, very much. Uh, we now... Kiitoksia paljon. Nyt siirrymme puhujalistalle. Jan Olbricht ensimmäisenä. Uh, yes, I will, I will stick to the, uh, to English. Uh, Aion nyt puhua englantia, koska teksti on vain englanniksi. Ensinnäkin uskon, että nyt äh, on menty työn viimeiseen vaiheeseen. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää esittelijöitä heidän laatimastaan tekstistä. Täällä on monia tärkeitä elementtejä, mutta olen Kreelin kanssa samaa mieltä siitä, että niin sanottu yleisasetus on pohja kaikille muille asetuksille. Sitä koskeva päätös tulee vaikuttamaan näkemyksiimme valiokunnassa ja koko parlamentissa koko tämän asetuspaketin osalta, joten jotkut päätöksistä, jotka koskevat yleisasetusta, tulevat olemaan erittäin, rat, erittäin ja muiden osalta. Alukehitysrahasto esittelijänä haluaisin esittää joitakin huomioita. Mikä merkitys on yhteisellä strategisella puitekehyksellä ensinnäkin. Tänä päivänä meillä on yhteinen ohjelma viittä rahastoa valtion yleisasetus, joka koskee kahta osaa. Toinen niistä kohesiota ja toinen yhteistä strategiapuitekijöistä. Mikäli meillä on viisi rahastoa ja niiden rahoituksesta, kun puhutaan, niin täytyy pohtia yleisasetuksen roolia? Onko se tällainen operatiivinen asiakirja? Parlamentti ja neuvosto katsovat paremmaksi sen, että kyse olisi juridisesta tekstistä, eli sitovasta tekstistä. Komissio on alusta pitäen ehdottanut, että tämä toteutetaan delegoitujen säädösten kautta. Nyt tilanne on sikäli eriskummallinen, että alustava teksti, jota komissio on ehdottanut, on luonteeltaan sellainen, että se ei voi olla juridinen teksti. Komissio on juuri osoittanut, että ei se voi olla edes juridinen teksti, oikeusteksti. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Voimmeko suostua komission linjaukseen ja sanoa, että totta, tämä ei voi olla oikeudellinen teksti, tämä on vain tiedoksi tai jollakin tavalla suuntaviivaa ja suuntaviivateksti. Voimme olla joko samaa mieltä komission kanssa, tai sitten mennä esittelijöiden linjalle ja sanoa, että hyvä, otetaan mimi yhteinen strateginen puitekehys, mutta pistetään tekstiin jotakin muuta oikeudellisen tekstin muodossa. Esittäjät nyt kenties ensimmäistä kertaa ehdottavat jotakin aivan uutta ja pitävät kiinni nimestä, mutta muuttavat tekstin ja sitten selittävät juridisesti, miten näistä rahastoista tehdään toisiaan täydentäviä. Miksi, me, miten nämä viisi rahastoa hoidetaan niin, että yhteinen ohjelma muuttuukin käytännöksi. Ohjelmasuunnittelu toteutuu käytännössä. Tämä on se tavoite, johon ei tulevina vuosina koskaan tulla pääsemään, koska mitä enemmän puhutaan yhtenäisestä lähestymistavasta, sitä alakohtaisemmin asia sitten kuitenkin hoidetaan. Meitä kuitenkin pyrkiä tekemään tämä ponnistus. Meidän ensimmäinen reaktiomme on luoda uusi teksti. Tämä on loogista. Mielenkiintoista on, että komission esittämä teksti on erittäin hyödyllinen, mutta ei se ole lakiteksti, ei se hyödynnä lakitekstin muodossa, vaan suuntaviivojen muodossa. Sallin, ettei että sanotakin jotakin epätavallista. Tämä on ansa, johon itse komissio on langennut. Komissio teki jotakin lupauksia, jotka liittyivät yhteisiin strategiseen puitekehykseen ja sitten avaintavoitteisiin näistä syistä minä katson, että tämä on se ainoa reaktio, joka nyt voidaan tässä katsoa sovineeksi. Toinen huomio on se, että no tietysti minä tuen tässä ajatusta, että yhteinen strateginen puitekehys pitäisi laittaa liitteeseen, mutta otan huomioon, tässä pitää ottaa myöskin huomioon näiden rahastojen toisiaan täydentävyys ja niiden tähän liittyvät ongelmat. Meidän täytyy olla tällainen monen rahaston järjestelmä. Toinen elementti on se, miten kumppanuussopimuksiin suhtaudutaan. Nyt ei puhuta käytännössä säännöistä, koska tämä on ehkä kaikkein kuumin peruna neuvoston puolella. Eli se, miten kumppanuussuhteisiin tai sopimuksiin pitäisi suhtautua ja to, käytännön sääntöihin, sääntöihin siellä. Tämä vaatii vielä aikaansa tämän asian ratkaisu. Sikäli kun ymmärsin esittelyiden puheista, he ehdottivat, että ensinnäkin kumppanussopimuksia, ja sitten kun sopimuksesta on päätetty tai se on allekirjoitettu ja hyväksytty, sitten seuraava vaihe ovat operatiiviset ohjelmat. Tämä ajatus sulkee pois mahdollisuuden lähettää samanaikaisesti kumppanussopimuksen ja operatiivisen ohjelman, koska kumppanussopimus on aina pohja kaikille. Tämä on aivan oikein. Mutta tämä ei ole kuitenkaan sama ajatus kuin se, mikä komissio esitti. Nyt vahvistamme tässä kumppanussopimuksen roolia sanomalla, että se täytyy hyväksyä ennen kuin mitä muuta tehdään. Hieman vähemmän tärkeitä elementtejä mitä esittelet tarkoittavat, kun he sanovat, että pitäisi puhua eri rahoitusvälineistä ja otetaan käsite temaattinen ja erityistavoite tässä? Temaattinen tavoite ja erityistavoite. Nyt olisi tärkeää tietää, mitä täällä ajetaan takaa. Sitten annatteko 17. Te sanotte tarkistuksissanne, nyt siteeraan että komissio pitäisi arvioida sitä tietoa ja niin poispäin. Ja sitten komissio voi päättää keskeyttää kaikki taka osa välimaksuista sääntöjen mukaan. Aluekehitysrahastossa ei ole mitään sääntöä jotka maksujen keskeyttämiseen. Joten haluaisinkin tietää, mitä tarkoittaa näillä säännöillä. Tiedetäänkö heisiorahaston puolella on Maastersin sopimuksen mukaisesti säännöt, jotka koskevat maksujen keskeyttämistä, mutta sosiaalirahastossa ja aluekehitysrahastosta ei tällaisia sääntöjä ole. Tähän minä haluaisin kiinnittää teidän huomionne tähän elementtiin. Tässä kaikki toistaiseksi. Kiitoksia vielä siitä, että pistitte mukaan kriteeriluetteloon näiden funktionaalisten alueiden osalta. Tästä puhuttiin eilen komission kanssa, funktionaaliset alueet tai kaupunkialueet, oli miten oli. Meitä kiinnostaa ei pelkästään kaupungit, vaan myöskin muut funktiot, joita kaupunkialueilla on maaseudun kannalta. Ernst. Kiitos sitten Cornelia Ernst. Oikein paljon kiitoksia. Täällähän on hyvin paljon jo kehuttu sitä, mitä esittelijät ovat meille esittäneet. Monissa kysymyksissä olen samaa mieltä. Makrotalouden ehdollisuudet, hienoa, että ne on poistettu. No sitten nämä suoritusperusteiset varaukset, tämäkin on oikein, että ne poistetaan. Sitten täällä on vielä sellainen kohta mukana, jossa vielä tämä suoritusvarauskysymys on mukana, eikä tämä mielestäni nyt ole ollenkaan huono. On myöskin hyvä se, mitä 46 tarkistuksessa on sanottu liittyen näihin kumppanuussopimuksiin, että meillä on enemmän aikaa liittyen näihin ohjelmiin. Tämä on hyvä ehdotus, jota voidaan kyllä käyttää. Henkilökohtaisesti pidin nimenomaan tästä väestön ikärakennekysymyksestä, joka on todellakin ollut meidän sydäntämme lähellä. Ja myöskin arvonlisävero, niin kyllä tämä näin voidaan hoitaa. No sitten missä minulla on kysymyksiä? Tämä ex ante ehdollisuus meidän pitää vielä pohtia sitä tarkemmin, että avautuuko se niin kuin te ehdotatte. Kyllä mielestäni on hienoa se, mitä haluatte, että eh, yhdessä kohesiopolitiikan kanssa eh, vain tällaisilla ehdollisuuksilla tulisi olla rooli. Mutta miten tämä nyt sitten tehdään, vaan pitäisikö tätä ehdotusta lähestyä hiukan eri tavalla, että todetaan, että miten että näin, näitä käytetään ja näitä ei, että tehdään ero niiden ehdotusten välillä, välillä jota e-, komissio on ehdottanut. Joten tätä pitäisi vielä hiukan käsitellä. Mielestäni tämä ei kuitenkaan ole pitävä. No sitten tämä kaupunkiulottuvuus, kaupunkiluettelo. Pohdin hiukan, että mitä te tästä ajattelette, miltä tämä kriteeri, luettelo näyttäisi. Suhtaudun hiukan skeptisesti, en nyt tätä vielä täysin ymmärrä. Tämä on siis kysymys. No sitten nämä prioriteettiakselit eh, tavoitteiden eh, saavuttamiseksi. Tämä on sama kysymys, jota myöskin eh, Rova Schröter kosketti. Ja muuten tässä, tässä varmasti puhutaan myöskin kiintiöistä temaattisista kysymyksistä, byrokraattiset kysymykset, ne jättäisin pois. No sitten viimeinen kohta, rahoitusvälineet. Me todellakin tarvitsemme keskustelua niistä, mitä me haluamme juuri näistä rahoitusvälineistä. Mitä me tarkoitamme konkreettisesti? Meidän täytyy hiukan konkreettisemmin muotoilla tätä kysymystä. Mutta muuten tämä on kyllä mielestäni hieno asia, asia jonka parissa hyvin voidaan tehdä työtä ja onnittelut vielä. Thank you very much, Vladimir. Kiitoksia paljon. Manka seuraavana. Ďakujem, pani predsednička. Je to moje prvé vystúpenie na vašom výbore, lebo som novým členom a prišiel som k vám z rozpočtu. Kiitoksia paljon. Tämä oli minun ensimmäinen puheenvuoroni täällä valiokunnassa. Olin aiemmin budjettivaliokunnan jäsen. Toimin siellä kahdeksan vuoden ajan ja vastasin siellä vuoden 2010 talousarviosta. Olin sen esittelijä. Haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijöitä heidän tekemästään työstä. Tämä asiakirja tulee luomaan hyvän pohjan tulevalle työlle. Seitsemisen vuotta sitten komission edustajat osallistuivat budjettivaliokunnan kokoukseen ja totesivat, että heidän täytyy leikata jäsenvaltioiden maksuosuuksia samia maksuja 10 prosentilla, koska tuen vastaanottokyky oli niin huonolla tasolla. Olin silloin erään kaupungin pormestari ja minulla oli itselleni suoraa kokemusta asiasta. Ja kokemukseni valossa tiesin, että kesti kaksi vuotta, että komissiolta sai penniäkään rahaa. Kahden vuoden kädenvääntö ja valtava byrokratia täytyy ensin käydä lävitse. Budjettivaliokunnassa Keskustelimme komission kanssa ja onnistuimme vähentämään byrokratiaa. Siitä huolimatta byrokratia siirtyi sitten komission tasolta jäsenvaltioille. Eri jäsenvaltioissa on erilaisia sääntöjä, jotka liittyvät varojen käyttöön. Ja jäsenvaltioiden tasolta tätä hallinnosta taakkaa pitäisi saada karsittua rankalla kädellä. Lisäksi pitäisi pystyä harmonisoimaan sääntöjä tällä alalla. Herra Goodmanlissa omassa puheenvuorossaan puolestaan mainitsi sen, että tuen vastaanottokyky on joko hyvä tai sitten laiskotellaan. Olen laiskoja. Tärkein elementti minun mielestäni on säännöt. Säännöt ennen muuta vaikuttavat tuen vastaanottokykyyn. Tulen eräältä Slovakian köyhältä alueelta. Infrastruktuurit ovat huonolla tolalla. Siellä on monia esteitä esimerkiksi liikkuvuudenkin tiellä. Sillat saattavat olla huonossa kunnossa esimerkiksi. Ja sanotaanpa, että maassa esiintyy tulva. Tulva sitten estää sillan korjaushankkeen. Ja mikäli saa Euroopasta tukirahaa, joka pitää yhteisrahoittaa, omista varoista, maan omista varoista, niin sitten saattaa olla, että tulvan vuoksi toimia täytyy hieman mukauttaa, tehdä suunnitelmaan muutos, ja sitten yhtäkkiä huomaakin, että on syntynyt kustannuksia, jotka eivät olekaan enää tukikelpoisia kustannuksia. Tämä saattaa koitua ongelmaksi. Ongelma on yhteisrahoituksessa ja sen määrittelemisessä. Minun mielestäni tässä pitäisi osoittaa enemmän joustavuutta, jotta tällaisten ongelmien ylitse päästään. Ilomielin teen työtä tässä valiokunnassa, odotan sitä jo innolla ja uskon, että saamme aikaan hyvätä säännöt seuraavaa rahoituskautta varten. Kadek. Kadek seuraavana. Oui, merci, euh, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tietenkin kiittää Konstanssia ja Lambertia heidän tekemästään työstä Tämä on ansaittu. Kiitos. Ensinnäkin asioita, joista olen yhtä mieltä minäkin. Olen sitä mieltä, että ei mitenkään voida hyväksyä sitä, että yhteinen strategiakehys olisi delegoitua säännöksiä, että sen pitäisi olla yleisasetuksen li- liitti, joten se olisi yhteispäätösmenettely. Tämä on minusta aivan itsestään selvä. Olen yhtä mieltä myös siitä, että suoritusvaraus on väärä hyvä idea. Se olisi siis poistettava ainakin tässä muodossaan. Sitten äh, Exan tehdoista minusta niillä helpotettaisiin äh, varojen äh, vastaanottoon mahdollisuuksia, mutta se on kuitenkin rajoitettava varojen soveltamisalaan, eikä siitä voi tulla mitään lisää hallintorasitetta. Tämä on tässä vähän vaarana, mutta se on kyllä kiinnostava ajatus. Sitten edelleen on selvää, että alusta asti monien kollegoiden kanssa olen tukenut makrotaloudellista ehtoa. Te tiedätte tämän kyllä, mutta olen kyllä kuullut täällä kollegoita ja Konstanssiakin hetki sitten, joka sanoi juuri, että tämä saattaisi rangaista tiettyjä alueita, kun ei, ei kunnioiteta budjettikuria kuitenkin, niin jäsenvaltiohan on siitä vastuussa, joten aloita rangaistaisin turhaan, mutta olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että kohesiopolitiikka politiikkaa ei pitäisi täysi mm, erottaa näistä yleisistä ponnistuksista, joita jäsenvaltioita pyydetään, joten tätä olisi vielä syytä pohtia. Esittelijät ovat poistaneet artiklan 20 kohdat 3 ja 4. Kyseessä on maksujen keskeyttäminen ohjelmien osalta, joita ei, joiden suorittaminen taso ei ole riittävä puolivälissä. Olen kuitenkin aika vakuuttunut siitä, että olisi tärkeää selittää tämä kohta, jotta ei tyhjennettäisi tätä suorituspuitetta sisällöstään. Toki varmastikin on var- tarpeen muotoilla tämä kohta, tai nämä kohdat uudelleen, se on varmaan mahdollista, ja, jotta vältettäisiin, etteivät sanktiot olisi, olisi liian radikaaleja tai liian automaattisia. Minä ainakin puoltaisin tällaista lähestymistapaa. Sitten mitä tulee näihin koordinaatiomekanismeihin makroalueiden kanssa, nämä on otettava huomioon ja mielestäni on tärkeää ottaa käyttöön jonkinlainen sitova mekanismi, joka koskee makroalueellisia ohjelmia. Voitaisiin myöskin hyväksyä nämä integraation alueiden monikansalliset ohjelmat strategisia makroalueellisia tarpeita varten. Tässä joitakin huomioita. Tässä vaiheessa varmasti vielä myöhemmin voimme tästä puhua esittelyiden ja varjoesittelyiden kanssa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Dora Tomasz Poremba. Dziękuję bardzo za e, możliwość wystąpienia. E, pani Przewodnicząca, Szanowni... Kiitos Kiitoksia puheenjohtaja. Joitakin kuukausia sitten täällä aluevalio, alokehitysvaliokunnassa keskusteltiin siitä, millainen tulevaisuudessa tulee olemaan kohesiopolitiikkaan. Tämä on tärkeä keskeistä työtä. Kohesiopolitiikan muotoa ei voida nostella ennen kuin meillä on käytettävissä monivuotiset rahoituskehykset. Sitten meillä on selkeä pohja, sen on oltava keskeinen tekijä asiakirjassa, jonka mekin laadumme. Laadimme sitäkin varten, että kohesiopolitiikka on helppo kohde nettomaksajamaille, kun etsitään säästöjä. Viimeiset tiedot Luxemburgista ovat huolestuttavia vastaanotto tason osalta. Kohesio politiikasta tulee huolia ja meidän valiokunnassamme meidän olisi käsiteltävä näitä näkökohtia, koska tämä on hyvin keskeinen poliittinen puitekehys meille. Sitten kun vielä tätä mietintöä käsittelisin, olen Kiitollinen tästä työstä, arvostan sitä suuresti ja haluaisin korostaa, että suurin osa tehdyistä ehdotuksista ovat myönteisiä. Makrotaloudelliset ehdot on kuvattu erittäin hyvin. Ja minusta tuntuu, että olisi vielä voimakkaammin korostettava makrotaloudellisen ulottuvuuden merkitystä operatiivisissa ohjelmissa. Olisi korostettava sitä, että makroalueellinen ulottuvuus operatiivisissa ohjelmissa on hyvin tärkeää kohesiopolitiikalle niin, että voitaisiin antaa lisää homogeenisuutta Euroopan unionin alueille. ECR-ryhmä tulee tekemään tarkistuksia. Tietenkin tulemme keskustelemaan esittelijöiden kanssa tästä asiasta on aika vaikea rajoittaa vastaanottokyky tähän 2,5 prosenttiin. Erityisesti maissa, joissa pyritään taistelemaan rahoituskriisin kanssa. Haluaisin kiittää esittelijää. Suurin osa esityksistä menevät hyvään suuntaan. Ne kohdat, jotka mainitsin, niistä tulemme tekemään tarkistuksia ryhmästämme joka tapauksessa pyrimme löytämään mahdollisimman parhaat ratkaisut koko valiokunta ajatellen niin, että voisimme saada vahvan tuen valiokunnasta. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Manescu. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau mai întâi să le mulțumesc raportorilor Constanțe și... Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijöitä Konstanssia ja Lambertia. He ovat jo parantaneet komission ehdotusta suuresti. Suuresta osasta ehdotuksista olen yhtä mieltä, enkä halua enää toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu. Haluaisin puhua nyt julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä. Kun katsotte komission ehdotuksen artikla 54 ja toimia, jotka aiheuttavat tuottoa. Olen sitä mieltä, että komission laskenta menettely tekee hallaa tälle kumppanoille, koska se on liian monimutkainen. Komission ehdotuksessa tulevalla jo ohjelmakäydellä olisi olemassa kaksi tapaa laskea tuloja ja mielestäni tämä tulee aiheuttamaan eh, suurempaa oikeus, oikeudellista epävarmuutta. Meidän olisi löydettävä tähän parempi ratkaisu ja meidän olisi selvitettävä, millainen, millainen tämä laskentamenettely on. Kohdassa 54.1 A. Sitten artikla 55. Olen sitä mieltä, että olisi hyödyllistä täsmentää se, että tukikelpoisuuskriteerien on oltava valideja myös näille PPP-hankkeille ja hankkeille, jotka ovat julkisen hallinnon alaisia. Näin meillä olisi tasapainoinen ehdotus sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Sitten toinen näkökohta joka liittyy avoimuuteen. Olen sitä mieltä, että Euroopan komission olisi pyydettävä jäsenvaltioita esitte, esittelemään ohjelmointiasiakirjansa toimintaohjelmia ja varten yhdellä ainoalla internetsivulla. Tämä olisi tapa, jolla saataisiin lisää avoimuutta ja näin myös kansalliset voisivat todella tuoda omat panoksensa komission tavoitteiden mukaisesti. Näin komissiot voisivat osallistua paremmin tähän jopa ennen lopullista päätöksentekoa. Edelleen haluaisin todeta, että olemme korostaneet erityisesti näitä tiedotus, kuulemis- ja koulutusvälineitä eri tason hallintoa varten, mutta ei PK-yrityksiä varten. Jos haluamme olla tehokkaita tämän EU 2020-strategian tavoitteiden toteuttamisen osalta myös pk-yritysten tasolla olen sitä mieltä, että jäsenvaltioiden olisi annettava pk-yritysten käyttöön tiedotus- ja koulutusvälineitä ja kuulemisvälineitä. Näin voitaisiin olla yhä tehokkaampia ja käydä vuoropuhelua paikallisen viranomaisten ja pk-yritysten välillä. Sitten kumppanuussopimuksista. Minun mielestäni on erittäin hyvä, että molemmat esittelijät ovat ehdottaneet, että kolmen kuukauden ajanjakso korvattaisiin kuudella kuukaudella. Minusta tämä on aivan järkevä ajanjakso, kun ajatellaan kumppanuussopimuksien loppuun saattamista mutta samanaikaisesti olen sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että jäsenvaltioiden olisi pakko kuulla alue- ja paikallisviranomaisia. Olemme pitkään puhuneet tästä ja olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tarvitaan monitasoista hallintoa. Mutta tämä sana shall englanniksi eli että jäsenvaltioiden shall, pitäisi kuulla näitä paikallisia alueviranomaisia. Se olisi, tämä shall-sana olisi korvattava sanalla must, että jäsenvaltioiden olisi pakko kuulla näitä alue- ja paikallisviranomaisia suurten kaupunkien pormastareja muuten jätetään ja jäsenvaltioille valintamahdollisuus, eikä näin voitaisi saavuttaa monitasoisen hallinnon tavoitteitamme. Edelleen haluaisin ilmasta kiitollisuuteni ja esittelijöiden ehdotuksesta, jonka mukaan poistettaisiin kohta, joka koskee makrotaloudellista ehdollisuutta. Aivan kuin kollega Goldmani sanoi, ALDE-ryhmä ei tue sitä, että poistettaisiin makrotaloudellinen ehdollisuus, mutta sen sijaan on tärkeää katsoa, kuinka, millä tavalla onnistumme neuvotteluissa – olen sitä mieltä, että merkki, joka tuli Luxemburgista 13 jäsenvaltiolle, jotka hyvin selvästi ovat ilmaisseet vastustaneensa tätä ehdollisuutta, oli hyvin selvä. Kiitoksia. Dear colleagues, just allow me for a comment. Kollegat, en nyt tässä mitenkään rajoita puheaikaan, koska mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että käymme hyvän keskustelun tästä ja meillä on aikaa kyllä mielipiteiden kuulemiselle. Mutta ei aikaa nyt liikaa ole, eli kyllä toivoisin, että hiukan tulevia puheenvuoroja voitaisiin rajoittaa. Edustaja Helos. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä mietintö ja tämä tulisikin ottaa huomioon, kun käymme keskustelua näistä eri tarkistuksista. me puolamme suoritusvarauksen poistamusta, poistamista, koska tämähän on rangaistus. Ja tarvitaan enemmän kannustimia, jotta ö, esimerkiksi tässä voitaisiin hyvin suunnitella, ö, viedä läpi nämä ja myöskin arvioida. Mitään tällaisia rangaistuksia ei tarvita, eivätkä rangaistukset myöskään vaikuta siihen, että muutoksia tapahtuisi. Me tarvitsemme myöskin painokkaan muotoilun tekstiin, mitä tulee yhteistyöhön alueellisten yhteisöjen kanssa. Tätä ei vielä ole voitu osoittaa jäsenvaltioissa. Me tarvitsemme tässä alueiden mukanaoloa valmisteluvaiheessa, suunnittelussa ja myöskin kun ne osallistuvat kumppanuussopimuksiin ja totta kai myöskin arviointi ja ohjelmassa mukanaolo kuuluvat tähän. Nämä pitäisi yleensä, yleisellä tasolla ottaa tähän mukaan, koska sitten tähän saataisiin hiukan vielä vahvempaa ö, sanamuotoa. Tai sitten sen pitäisi olla mukana käytännössäännöissä. Me emme saa muotoilla sitä ainoastaan toiveena. Ja parlamentin kokemukset osoittavat, että kun mm, yhteispäätösmenettely otettiin käyttöön, niin koko päätöksentekomenettely parani ja Tämän tulisi myöskin koskettaa niitä ohjelmia, joista me nyt puhumme. Eri rahastojen tulisi olla täydentäviä. Tämä on Euroopan tasolla hyvin tärkeää, mutta meidän täytyy myöskin tukea maita ja alueita, jotta nekin ottavat huomioon tämän täydentävyyden suunnittelussa täytyisi ottaa eri mahdollisuudet huomioon, jotta eri rahoituslähteitä voitaisiin käyttää täydentävästi, eikä ainoastaan keskityttäisi yhteen ohjelmaan ja näin sitten tästä aiheutuisi sirpaloituneisuutta. No ehkäpä tätä, tämä suoritusvaraus voisi olla eräänlainen palkinto, sittenhän se voisi olla mielenkiintoinen jos esimerkiksi jollakin alueella kestävää kehitystä noudatetaan hyvin ja saamme sieltä hyviä ympäristöllisiä tavoite, tavoitteita ja saamme myöskin sosiaalisen puolen tähän mukaan, niin ehkä sitten olisi hyvä, jos tässä käytettäisiin suoritusvarausta. Mutta tämä ei, tätä ei saa muotoilla ainoastaan talouspoliittisesta näkökulmasta – että tämä on tällainen käyttämättä jäänyt rahoitusvaraus. Mutta jos pystytään näitä asioita yhdistämään, niin kyllä sitten tällainen väline voisi olla hyödyksi. Sitten minulla on vielä yksi asia, mistä jo puhuttiinkin, kun kävimme sosiaalista yhteenkuuluvuudesta puhetta. Eli tässä puhutaan tukikelpoisuuskriteereistä äh, rakenne- ja sosiaalirahaston osalta artikla 22 yleisasetuksessa koskettaa tilastoaikakautta 2006-2008. Tämä pätee kohesiorahastoon ja rakennerahastoon 2007-2002 2009, mutta totta kai tässä on tapahtunut tiettyjä muutoksia kriisin takia, koska se on vaikuttanut eri alueiden tilanteeseen hyvin perustavanlaatuisesti. Meidän tulisikin katsoa, että voisimme ottaa tuoreen tuorempia tietoja mukaan, jotka, joissa myöskin kriisiaika on mukana, esimerkiksi tietoja vuoteen 2009 asti, koska tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan alueellista yhteenkuuluvuutta ja halusin ottaa tämän huomioon tässä, kun ajatellaan tätä yleisasetusta, mutta myöskin näitä eri sääntöjä eri rahastojen osalta. Kiitos sitten Viktor Postinaro. Madam. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Voin vain tukea teidän omaksumaanne lähestymistapaa ja tekemienne muutosesityksiä yleisasetuksen, koska tämä osoittaa, miten läheistä yhteistyötä me kaikki poliittiset ryhmät voimme harjoittaa ja miten voimme laatia tämän pohjalta sitten vahvan pohjan neuvotteluta varten, joita käydään neuvoston kanssa. Tämä on myönteistä, tämä kaikki. Toiseksi pidän siitä, että kumppanussopimusten ja käytännössääntöjen yhteydessä vahvistetaan institutionaalista ja hallinnollista kapasiteettia, jota jäsenvaltiolla on. Just tämä on tärkeää. Joillekin jäsenvaltioilla on tänä päivänä valtavan suuria ongelmia. Uusi, erittäin monimutkainen kohesiopolitiikka aina käsitteel, käsitteelliseltä tasolta täytäntöönpanon saakka edellyttää hyvää institutionaalista ja, kapas- ja hallinnosta kapasiteettia. Jäsenvaltioilla täytyy olla kunnollisesti toimiva hallinnollinen koneisto, ja se kannattaa mainita ensinnäkin kumppanisopimusten yhteydessä. Ja sitten vielä tarvitaan vahvoja sitovia sääntöjä käytännössääntöjen muodossa. Jotkut jäsenvaltiot eivät tästä ilahdu, mutta kohesiopolitiikan parempi täytäntöönpano ja paremmat tulokset edellyttävät sitä, että nyt käännetään päinvastaiseen suuntaan se suuntaus, joka on tällä hetkellä kaikkea muuta kuin myönteinen. Sitten eurofasiliteet, joka on osa tätä yleisasetusta. Kuten tiedätte hyvin, monet ovat olleet huolissaan mukaan luettuna jäsenvaltiota ja parlamentin jäsenet. Ongelma on siinä, että nyt tehty ehdotus ei ole hyväksyttävissä. Minun vetoomukseni, sen jälkeen kun olen monia keskustelukierroksia käynyt lävitse niin monien osapuolten kanssa, on, että sen jälkeen kun kuulemiset on suoritettu, DG Regio ja DG Move toivottavasti pystyvät tekemään yhteisen esityksen, jossa poistetaan mahdollisimman pitkälti ne huolet, jotka ovat olemassa, ja varmistetaan, että strategiakehys ei pelkästään tule hyväksytyksi äänestyksessä, vaan se täytyy saada myöskin toimimaan. Minun vakaumukseni mukaan tämän ainoa tapa, jolla parlamentti voi varmistaa sen, että huolista päästään. Me tarvitsemme asiakirjan, jonka kumpikin komissaari Haan ja Kallas allekirjoittavat. Tämä antaa meille ainakin poliittisen takuun siitä, että nämä kaksi filosofiaa kulkevat käsi kädessä ja myötävaikuttavat ja pönkittävät yhteistä strategiakehystä, koska teoreettisesti kohesiorahaston esittelijänä minun täytyy hyväksyä se ajatus, että 10 miljardia tullaan siirtämään toiseen tarkoitukseen. Ja minulla ei ole mitään takuuta siitä, miten jäsenvaltioiden alueen tilanne tästä muuttuu kiitollisuuteni osoitukset jälleen kerran kummallekin esittelijälle. Obrigado. Eu gostava também de felicitar os, eh, os Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä heidän tekemästään työstä ja sanoa jotakin, mikä on mielestäni tärkeää. Olemme nyt laatimassa uutta, valmistelemassa uutta ohjelmointikehystä ja se on hyvin monimutkainen rakenteeltaan ja määritelmiensäkin osalta ja luultavasti myös täytäntöönpanossa esittelijät ovat nyt seuran valinneet hyvin tärkeän tien, eli niin, että lähennetään näitä periaatteita alueellisia periaatteita kohti niin, että voitaisiin jatkaa kumppanuussopimusten kanssa ja aivan alusta asti voitaisiin yhdistää nämä eri huolet. Me olemme nyt vuoden ajan pyrkineet määrittelemään operatiivisia ohjelmia Olemme kulkeneet vaikean kriisiajan läpi ja emme ole voineet nauttia sijoituksista. Tilanne on aiheuttanut hankaluuksia alueellisille paikallisille tasoille. Siksi onkin tärkeää nyt määritellä uudet ohjelmointikehykset. Tässä mielessä olisi tärkeää, että uudet sijoitukset saadaan tehokkaasti käyttöön. Sitten haluaisin todeta, että olen yhtä mieltä makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Autonomiset alueet on tässä tilanne. Euroopassa on alueita, jotka ovat rahoituksellisesti tai hallinnollisesti vastuussa omasta politiikastaan eikä niillä ole mitään epätasapainoja täytäntöönpanossa. Jos nyt sitten on toimia, joilla rangaistaan näitä alueita siksi, että keskusvaltiot eivät ole toteuttaneet vakaussopimusta, ei ole oikeudenmukaista, se ei ole oikein eikä tasapainosta, siksi ei ole myö yhtä mieltä tästä, koska minusta tässä on kyse oikeudenmukaisuudesta, joten olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Sitten haluaisin kiinnittää huomioon yhtenä asiana on erittäin tärkeää, että kohesiopolitiikasta on todella hyötyä ja että siihen yhdistetään eri tavoitteita, jotta EU sitä hyötyisi. Jonkinlaista joustavuutta varmasti tarvitaan kuitenkin, koska ei voi olla niin, että kohesiopolitiikalla palvellaan vain näitä tavoitteita, vaan vaan sillä on pyrittävä myös erojen pienenemiseen Euroopan alueiden välillä. Tämähän on yksi nykyisten ongelmien syy. Ja tässä mielessä joustavuudesta voisi olla apua. Edelleen hyvin surjeistaan alueiden varojen vähentyminen on huono esimerkki siitä, kuinka voidaan unohtaa nämä tarpeet, vähentää eroja alueiden välillä. Tähän haluaisin teidän huomionne kiinnittää. Kiitoksia. Schmidt. Seuraavaksi Marie-Therese Sanchez-Smith. marie Therese, could somebody just... Yeah. No, she was not sleeping. I was... Ei hän nukkunut. Minä katsoin hänen suuntaan, se hän heti havahtui. Niin, anteeksi vain. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietenkin haluaisin kiittää esittelyitä tästä luonnoksesta. Siinä kyllä heijastellaan hyvin niitä keskusteluja, joita tällä on jo kuukausia käyty. Olen tyytyväinen näihin muutoksiin, jotka on tehty strategisen kehyksen juridisen muutoksiin ja ex ante ehtoihin ja kumppanuuden vahvistamiseen. Edelleen tässä nivelletään paremmin tavoitteet ja alueelliset tarpeet. Tehän tiedät, että minua kiinnostaa erityisesti kaikki alueellisiin liittyvä. Sitten nämä osallistuvien kaupunkien luettelo on poistettu koskien tätä urbanikehitystä Tämä on hyvä ajatus. Kaksi kysymystä. Voisimme mielestäni säilyttää osaa tästä kohdasta 21, niin että varmasti tätä kohdisia rahoista ja käytetään siihen ajatuksiin, joita todella hyödynnetään kasvaa. Sitten 61-66 tarkistukset koskevat näitä monirahastoja. Esittelijät, oletteko sitä mieltä, että tässä on vaarana heikentää temaattista tiivistystä. Sitten tarkistus 26. Esittelijät ovat lähettäneet, lisänneet tähän sanan alueellinen. Minä tietenkin tätä tuen, mutta miksei sitä voisi lisätä myös kumppanuussopimuksiin ja näihin operatiivisiin ohjelmiin. On tärkeää, että että alueellinen yhteistyö on kaikkialla tällä ohjelmakaudella läsnä osoita, odotan malttamattomana toista tarkistusaaltoa ja kiitän tässä vaiheessa esittelijöitä. Jens Nilsson. Jens Nilsson seuraavana. Thank you. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Anteeksi. Puhun hyvin lyhyesti. Olen uusi parlamentin jäsen, uusi jäsen. Niin, tiedän, tiedän. Mutta minun täytyy todeta, että olen vaikuttunut työstä, mitä tähän mennessä on tehty. Keskustelusta, jota täällä valiokunnassa on käyty, olen myöskin vaikuttunut esittelijöistä ja siitä, mitä he ovat tänään esittäneet meille. Haluaisin vain todeta, vaikka olen uusi täällä, niin en kuitenkaan ole uusi kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa. Olen tehnyt tätä kaupunginjohtajana, alueellisessa johtaju, alueellisena johtajana 90-luvulta lähtien. Ja mikä nyt on äärimmäisen tärkeää, kun luen tätä ja teen myöskin tarkistuksen, on alueellisen kumppanuuden merkitys. Se on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan täytäntöön panna tätä politiikkaa. Se on ratkaisevan tärkeää myöskin alueille, jotta alueet voivat menestyä tekemässään työssä aluekehityksen parissa ja tähän palaan. Käyn keskusteluja esittelijöiden kanssa, mutta painotan alueellisen kumppanuuden tärkeyttä. Kiitos. Thank you very much. Uh, actually, I didn't... Kiitoksia. Tämä loppuikin nopeammin kuin kuvittelin tämä keskustelu. Meillä on kymmenen minuuttia vielä aikaa. Komissio voi puhua joko nyt tai sitten iltapäivällä, kuinka haluatte. Uh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin omalta osaltani myöskin kiittää esittelijöitä. Olen hyvinkin tietoinen siitä, että komission esitys yleisasetukseksi on melkoinen haaste. Se on pitkä ja monimutkainen teksti. Viime kuukausina olemme havainneet, kuinka vastuu esittelijä on pureutunut riittävän syvälle kaikkiin seikkoihin ja huolellisesti laatinut muutosesityksiä, tarkistuksia. Komission kannalta katsottuna tietystikin joidenkin suhteen ei ole niin innostuneita kerron näistä kohta, mutta esite on osoittanut hyvää ymmärrystä asian osalta. Esittely on tukenut niitä monia tärkeitä periaatteita, jotka ovat olleet komission asiakirjan pohjana yleisasetuksessa. Sitten että komission puolella meillä on ollut aika vähän aikaa vasta tutustua näihin tarkistuksiin. Ja nämä tarkistukset sivuvat useita komission eri pääosastoja. Vastaan niihin kysymyksiin, joihin selkeästi nyt voin tänä päivänä vastata. Ensinnäkin kumppanuusperiaatteesta. Pidämme tietystikin hyvänä sitä, että esittäjät tukevat komission pyrkimystä vahvistaa kumppanuusperiaatetta. Käytän nyt tilaisuutta hyväkseni kertoakseni, että komission alustava työnsekirja, joka koskee toimintasääntöjä, käytän sääntöjä, joita on lupailtu, on nyt saatu päät valmiiksi 24. huhtikuuta. Se esitettiin hyväksyttäväksi ja se on toimitettu myös parlamentille. Siinä määritellään se sisältö, jonka komissio halusi mukaan käytännön sääntöihin. Siinä ovat tärkeimmät ajatukset mukana. Ajatuksia, jotka täytyy pistää täytäntöön kumppanusperiaatteen eri valmistelu- ja täytäntöönpanovaiheissa ja ohjelmikin yhteydessä. Tietystikin ilomielin esittelisimme tämän tarkemminkin valiokunnalle sitten, kun aika on siihen kypsä. Totesin vain, että tarkistuksista voimme havaita, että tarkoituksena on omaksua kahtena lähestymistapaa kumppanon sopimuksiin. Tässä on tehty ero alueellisten ja paikallisten ja sitten toisaalta muiden toimijoiden välille. Komissio suhtautuu tähän hieman nihkeästi tähän muotoiluun, koska tässä on niin selkeä tiukka rajanveto. Kumppanuus käsite pitää sisällään kaikki osapuolet jäsenvaltioilla ja alueilla. Kumppanuudella on eri muoto, riippuen siitä, millä tasolla toimitaan. Ja kumppanuus on konseptin sisällä pysytään, mutta eri toimijoilla on siellä eri roolinsa. Jotkut tarkistuksista menevät sellaiseen suuntaan, että niillä pyritään selkeyttämään tekstiä taikka pyritään vahvistamaan jotakin sen elementtejä. Näitä tarkastuksia voimme tukea. Esimerkiksi ex ante ehdollisuus on asia, jonka suhteen pidämme hyvänä sitä, että tuota tätä periaatetta ja sitä, että tämä mekanismi saattaa parantaa varojen käytön tehokkuutta. Suhtaudumme avomielisesti myöskin ehdotukseen, linkittää toisiinsa erityyppiset investoinnit. Tämä menee pitkälti samaan suuntaan kuin ne tavoitteet, joihin tässä pyritään. Esimerkiksi artikla 61 toiminnan siirto alueelta toiselle. Silloin kun tämä toteutuu ohjelma alueelle tämä ei ole ongelma. Tilintarkastusviranomainen, joka on SAM osana Hallintaviranomaista artiklasta 13. Tässä tämä lisätekstiosuus on yhtenevä komission linjausten kanssa ja komissio voi tämän hyväksyä. Yksi tärkeä seikka liittyy ohjelmoinnin joustavuuteen, ohjelmavaiheen joustavuuteen. Tässä tarvitaan täysimittaista joustavuutta joissakin suhteessa prioriteettitoimet jollakin alueella ovat ajatus, jota komissio voi tukea. Joissakin rajoissa tapauksissa on mahdollisuus rahoittaa investointiprioriteetteja, jotka kuuluvat eri aihealueisiin, temaattisiin aihealueisiin joustavuuden nimissä. Mutta komissio katsoo, että tässäkin täytyy vetää jonkinlainen raja johonkin. Joustavuutta tarvitaan, mutta suhtautuus tarvi, täytyy varmistaa, koska varjo on vain rajallisesti. Jotkut rajat täytyy tässä pitää yllä niin, että vältytään siltä riskiltä, jotka vaarantaa, riskit, jotka vaarantaisi interventioiden teon logiikan kasvu ja tulosten määritteleminen, tulosten tarkastelu, joita saadaan ohjelmalla aikaan, kuuluu tähän. Ja eri rahastojen yhteiskäyttö ja sekoittaminen toisiinsa on toinen seikka. Budjettihallinnon kannalta varat täytyy pitää erillään. Siksi eri rahastojen varojen sekoittaminen samoihin prioriteettitoimiin johtaa monimutkaisuuteen, joka ei yhdistäminen joka tapauksessa sitä mahdollista, mikäli eri prioriteettiakselilla olevia varoja käytetään samanaikaisesti, mutta kuten tiedätte, komission ehdotuksessa on mahdollisuus, että yksittäisten operaatioiden yhteydessä rahoitusta voidaan käyttää eri rahastoista. Komissio katsoo, että ei ole tarpeellista sekoittaa näitä varoja keskenään, eri varoja keskenään. Joidenkin tarkistusten osalta katsomme, että meidän on niitä vaikea sulattaa. Aika, jonka sisällä täytyy esittää ohjelma. Kumppanuussopimus kuuden kuukauden sisällä sen jälkeen, kun on hyväksytty asetukset ja sitten operatiiviset ohjelmat sen kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kumppanisopimus on allekirjoitettu. eikö tämä on vaiheittain etenevä prosessi. Järkiperänä taustalla on se, että kumppanuussopimukselle annettaisiin painoarvoa johtavana strategisena asiakirjana. Tähän liittyy kaksi varaumaa. Ensinnäkin se aika, joka tähän kuluu. Mikäli edetään vaihe vaiheelta, silloin hankkeeseen tai koko prosessiin syntyy viiveitä ennen kuin sopimus saadaan kirjoitettu ja niin sitten päästään tuumasta toimeen. Tämä kestää liian kauan. Olemme täytyy saada liikkeelle mahdollisimman nopeasti, komissio katsoo näin. Katsomme, että hierarkia käsite kumppanin sopimuksissa ja ohjelmissa on seikka, joka on monimutkaisemmin ilmaistu. Ei kyse pelkästään kumppanisopimuksesta, joka tulee ensin ja operatiivinen ohjelma sitten toisessa vaiheessa. Tämä ei täysin heijastele sitä monen kirjavuotta, joka jäsenvaltiossa valitsee asian suhteen. Komission ehdotuksessa hyväksymme tarpeen pohtia erilaisia institutionaalisia rakenteita eri jäsenvaltioissa. On olemassa esimerkiksi jäsenvaltiot, jotka ovat voimakkaasti liittovaltio periaatteella toimivia. Silloin ei voi olla tällaista top-down lähestymistapaa kumppanisuhteisiin, vaan pikemminkin bottom-up lähestymistapaa. Alueet itse määrittelevät silloin nämä hankkeet, jotka sitten heijastuvat näihin kumppanisopimuksiin. Tässä ei riittävästi tätä huomioon monenkirjavuutta ja erilaisuutta jäsenvaltioiden kesken, eikä tätä vaiheittain etenevää prosessia näissä tarkistuksissa tässä turhaan vain viivytetään hankkeiden toteuttamista. Joko hankkeet tai ohjelmat voidaan esittää yhdessä, tai sitten niin voidaan esittää hyvin lyhyen ajan kuluttua sitten, kun kumppanisopimus on esitetty. Neuvotteluprosessit voidaan yhdistää ja silloin päästään paremmin siihen tavoitteeseen, johon me haluamme päästä. Direktor. Arvoisa pääjohtaja, voisitteko nyt kenties keskeyttää puheenvuoronne? koska äänestyksen jälkeen iltapäivällä saatte uudestaan puheenvuoron. Meidän täytyy kuulla vielä esittelyiden kannanottoja. Ja sitten täytyy käsitellä muitakin listalla. Pyydän anteeksi, mutta täällä on vielä kolme lausuntoakin. Tärkeitä lausuntoja valiokuntamme kannalta. Nämäkin liittyvät tuleviin rahoitusnäkymiin. Meillä on vielä puolitoista tuntia aikaa, mikä tarkoittaa sitä, kutakin lausuntoa varten meillä on puoli tuntia aikaa. Ja kun esittelijät ovat puhuneet tai lausunnonlaatijata, pyytäisin, että kaikki tämän jälkeen pyytäisivät puheenvuoroa. Sitten voimme määritellä, kuinka paljon aikaa jää kullekin. Ensinnäkin sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskeva ohjelma. Tomas Poremba on tämän lausunnon laatija. Ole hyvä. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca. Dziękuję państwu. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat. Ennen kuin ryhdyn käsittelemään tätä lausuntoa, haluaisin ensin sanoa jotakin tästä, aja, tästä ajatuksesta, joka koskee tätä aihetta. Lainsäädäntöpaketti komissiolta sisältää ehdotuksen, jossa on uusi ohjelma sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskien. Mikä tässä on keskeinen sisältökomissio? Komissio ehdottaa, että yhdistettäisiin olemassa olevat välineet Progress, EURES ja Progress mikrorahoitusjärjestely nämä kaikki kolme yhdistettäisiin yhdeksi ohjelmaksi, joka on tämä sosiaalisen muutoksen koskeva ohjelma. Tarkoituksena olisi aloittaa 2020-strategia ja saavuttaa sen tavoitteet, liikkuvuus, maantieteellinen liikkuvuus, vasta vastuun lisääntyminen, työllisyyden lisääntyminen, syrjäytymisen to- torjuminen. Nämä ovat toki myönteisiä tavoitteita, mutta täällä on vielä joitakin kysymyksiä, kun ajatellaan millaista lisäarvoa saadaan siitä, että nämä kolme eh, yhdistetään. Euroopan komissio ehkä yksinkertaista omia menettelyjään ja omaa työtään, mutta valitettavasti tässä ei ole selveää linjaa sen suhteen, millä tavalla koordinoidaan tätä uutta ohjelmaa suhteessa kohesiorahastoihin. Edelleen en oikein ymmärrä sitä, kuinka hallintokustannuksien arvioidaan lisääntyvän säästöjen aikoina tällaisen on vaikea suhtautua myönteisesti. Voi olla, että tämä ohjelma tulisi aiheuttamaan paljonkin hallinnollisia kustannuksia. Edelleen tämä 5 prosentin varaus omassa lausunnossani ehdotan että tätä varausta muutettaisiin. Mikrorahoitus on toki hyvin tärkeä pienille ja keskisuurille yrityksille. Mikroluotot antavat mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja, työnä, luoda uutta toimintaa. Tämä on siis aivan keskeinen tekijä, kun pyritään sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan ja työllisyyden lisäämiseen. Joten tämä 5 prosentin varaus, ehdotan, että se annettaisiin mikroluotoille. Tällä hetkellä progressissa on vain 3 prosenttia euroisia ja mikrorahoitusjärjestelmää varten olisi nämä luvut korjattava. Mikroluotto virastojen osalta tehty toiminta on askel oikeaan suuntaan. Omassa lausunnossani totean, että olisi myös yksinkertaistettava hallinnollisia menettelyjä. Mitä sitten vielä epäröin? Nämä prosenttimäärät, jotka on vahvistettu sosiaalisia kokeiluja varten, tällä on sanottu 16 prosenttia, mutta ei kuitenkaan tai 17 prosenttia, mutta ei täsmännetä näitä kokeiluja ja tietoja puuttuu ja mielestäni se on este Ja näin ollen minä joudun pyytämään näihin eh, määriin joustavuutta. Komission olisi ajateltava laadukkaita tilastoja ja teho, ohjelmien tehokkuutta ja sitä, kuinka voidaan EURES toteuttaa. Meidän olisi keskittyttävä yhä enemmän nuorison ongelmiin ohjelman toiminta on suunnattava erityisesti nuorten toimia, tarpeita ja haasteita ajatellen. Tuloksiin voidaan päästä ainoastaan, jos myös alueet panostavat tähän täysin samoin kaupungit kaikissa ma- täytäntöpanon vaiheissa. Alueet ovat keskeinen tekijä myös kohesiopolitiikassa, ne voivat antaa oman panoksensa – jotta voidaan saada aikaan innovoivia ratkaisuja tälle alalle. Nämä tahot on siis otettava mukaan ohjelmointivaiheessa ja varojen jakamisessa. Korostan tässä avointa koordinaatiomenettelyä. Se on keskeinen väline yhteistyön alalla, erityisesti kohesiopolitiikan alalla. Olen pohtinut tätä sosiaalisen yrityksen määritelmää. Ja olen todennut, että olisi tärkeää sulkea pois tietyt osaanottajat. Odotan nyt teidän panoksianne ja näkemyksiänne tähän tärkeään asiaan. Toivomme, että löydämme yhdenmukaisen kannan valiokunnalta tähän asiaan. Hyvät kollegat, meillä on kaksi varjoesittelijä paikalla. Täällä haluaako joku muu käyttää puheenvuoron tästä lausunnosta? Haluaisin tietää sen nyt. Selvä. Nyt sitten tässä ensimmäisessä varjoesittelijä Madame Kaldenbach ja nyt sitten puhelista suljetaan. No niin, paljon kiitoksia. Sydämestä kiitokset myöskin esittelijälle, jonka lausunto sisältää jo monia tärkeitä asioita, joista voin kyllä pitkälti olla samaa mieltä. Haluaisin tässä käsitellä muutamaa hiukan tarkemmin ja myöskin jo kertoa, että mihin suuntaan minun ja STDn tarkistukset tulevat menemään. No ensin näistä välineistä itsestään, että onko niitä tarkoitus yhdistää, olen täysin esittelijän linjoilla. Mielestäni tämä komission ehdottama yhdistäminen on kyllä melko ongelmallinen, koska kyse on kolmesta erilaisesta ohjelmasta, joilla on aivan erilaiset tavoitteet. Ja kun tässä nyt neuvosto jo on taannut tukensa komissiolle, niin uskon kuitenkin, että meidän täytyy tehdä oma kantamme täysin selväksi. Yhteistyö, kohesio ja rakennerahastojen kanssa, kuten tiedätte, nämä kolme ohjelmaa ovat tiivissä yhteydessä sosiaalirahastoon ja aluekehitysrahastoon ja myöskin Progress-hankkeista voi tulla myöskin muita hankkeita ja myöskin tässä jäsenvaltiot saavat pelivaraa. Näitä mikroluottoja on myöskin mahdollisuus saada sosiaaliraston kautta. Minulla on tärkeää, että nämä kolme ohjelmaa eivät mene päällekkäin sosiaalirahaston ja alekehitysrahaston kanssa, vaan että ne ovat täydentäviä näille rahastoille. Niin kuin esittelijä tässä toteaa, niin mielestäni avoin koordinaatiomenettely on sellainen, että sitä pitäisi käyttää mahdollisimman monipuolisesti, mutta tässä myöskin tarvitaan riittävää kuulemista työmarkkinaosapuolten kanssa. Ja tästä syystä mielestäni tämä muutos, jota ehdotatte, että jäsenvartiot eh, korvattaisiin näillä kansallisilla virastoilla, niin mielestäni sitä ei pitäisi tehdä, vaan pitäisi pysyä jäsenvaltiossa, koska tässä myöskin työmarkkinaosapuolet ovat mukana. No sitten mitä tulee progressiin tai niihin kansalaisjärjestöihin, joilla ei ole mitään kattojärjestöä Euroopan tasolla, että ne myöskin voisivat osallistua, Tulemme tekemään siihen tarkistuksen. Me tuemme täysin esittelijän toivetta, että paikallinen ja alueellinen taso otetaan hankesuunnittelussa ja täytäntöönpanossa mukaan välietappina. Ja myöskin tähän meidän puoleltamme tulee joitakin täydentäviä kohtia. No sitten social enterprisein määritelmä. Me haluamme määritellä sitä hiukan tarkemmin vielä, ettei nyt sitten aiheudu sellaista vaaraa, että yritykset vain, koska määritelmä ei riittävän tarkka, eivät voi osallistua tähän ja näin jäävät sitten tämän asian ulkopuolelle. Olen iloinen, että kun tässä on näitä eri hankkeita analysoitu, niin tässä otetaan kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset kysymykset mukaan. Laatua ei useinkaan oteta huomioon, vaan ainoastaan tuo määrä, eikä mietitä onko tässä riittävästi kestävää kehitystä otettu huomioon. Joten tässä suhteessa meidän pitäisi vielä painottaa sitä, että kyse ei ole ainoastaan työllisyydestä sinänsä, vaan myöskin korkealaatuisesta työllisyydestä. No sitten mikroluotoista. No, mikroluottojen tarjoaminen on tietysti järkevä menettelytapa, jotta eh, ihmiset saadaan takaisin työelämään. Tosiasia on kuitenkin myöskin se, että esimerkiksi Itävallassa – on perustettu sitten yrityksiä aivan turhaan tai, tai se ei ole onnistunut ja näin sitten velkaantuminen on lisääntynyt. Tässä täytyy heti katsoa, että millaisia mahdollisuuksia menestyä näillä yrityksillä on, koska haluamme välttää myöskin sen, että ihmiset jättävät varman työpaikansa ja näin sitten mahdollisesti jäävät työttömiksi. No sitten nämä prosenttiosuudet, tässä olemme hiukan eri mieltä. Te haluatte äh, leikkausta 15 prosenttiin. Mielestämme 25 prosenttia on tässä kuitenkin järkevä osuus äh, sosiaalisen äh, kokeilujen hankkeille. No sitten kumppanuudet. Periaatteessahan on niin, että mikroluottojen mikroluotto maksetaan takaisin, mutta mielestäni tämä komission määrittelemä 20 prosenttia on suhteessa tähän koko budjettiin aivan järkevää me haluamme maksaa hallinnosta mahdollisimman vähän. Tämä 1,5 prosenttia on mielestäni järkevä. Komissio haluaa 2 prosenttia ja tätäkin varmasti vielä pitää käsitellä. Artiklassa 6 te ehdotatte, että tämä henkilö käsite korvattaisiin työntekijäkäsitteellä. No tämä on ehkä vain semanttinen kysymys, mutta tämä voisi mahdollisesti antaa sellaisen vaikutelman, että sellaiset, jotka etsivät työt ja joilla ei ole vakituista työpaikkaa tai ovat juuri päättäneet koulutuksen, eivät ole noiden liikkuvuusohjelmien soveltamisalan parissa, joten haluaisin kyllä tämän termin korvata. No EUR, EURES alaikäisille, tässä nyt keskitytään nuoriin aikuisiin, Äh, ja tämäkin on ongelmallinen asia myöskin. Tässä meidän täytyy käydä keskustelua esittelijän kanssa, äh, rakentavia keskusteluja. Ja sitten vielä tarkistus viisi. Tässä esittelijä mielellään haluaa osoittaa, että kaikki tapahtuu EUn toimivaltuuksien puitteissa. No minä lähden siitä, että kaikki se, mitä tästä valiokunnasta tulee, tapahtuu toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, joten en näe tässä nyt mitään vaaraa. Haluaisin nyt jo heti eh, kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä ja eh, odotan mielenkiinnolla eh, kommenttejanne tästä asiasta. Kiitos. Thank you very much, Karim. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi olen pahoillani siitä, että lausuntoluonnos on esitelty näin myöhään. Työllisyysvaliokunta, joka on vastuuvaliokunta, on mennyt jo valtavasti eteenpäin tässä asiassa. Tarkistuksen jättämisen määrä on jo mennyt ohikin. Haluaisin nyt korostaa erityisesti sitä, että olisi tarpeen tässä ohjelmassa vahvistaa kumppanuusperiaatetta ohjelman hallinnoinnissa. Me vihreät emme kannata mitään prosenttimäärien, velvoitteiden prosenttimäärien asettamista eri painopistealueita varten progressin akselille. Meistä on tärkeää vahvistaa prioriteetit seitsemäksi vuodeksi, mutta jättää paljon enemmän joustavuutta varojen kohdentamisessa. Muussa tapauksessa vaarana on se, että meille jää rahaa käyttämättä tiettyillä aloilla ja toisilla aloilla rahaa jää puuttumaan. Edelleen, kun meillä on vahva kumppanuusperiaate, niin se myöskin varmistaa sen, että varat menevät juuri sinne, missä niitä tarvitaan. Meistä oli myös tärkeää varmistaa se, että innovointi ja sosiaaliset kokeilut ovat konkreettisten hankkeiden tukemia. Hankkeiden, joita todella toteutetaan kentällä, eikä ole kyseessä ainoastaan suur, suurmittaiset hankkeet, vaan myös paikalliset hankkeet. Siksi haluamme vahvistaa tätä kumppanuusperiaatetta. Sitä on laaj- mahdollisimman laajasti toteutettava. Tietenkin tähän otetaan mukaan paikalliset toimijatkin. Olemme yhtä mieltä huolestanne, joka koskee sitä, että vahvistettaisiin nuorison tukemista. Nuorethan ovat tämän kriisin ensimmäisiä uhreja. Siksi, niin kuin muiden ryhmien kanssa olemme tehneet ja, ja mietinnön esittelijä Steinbrugin kanssa ehdotamme, että otetaan mukaan neljäs pilari tähän ohjelmaan, jonka tarkoituksena on erityisesti tukea nuorille kohdistettuja aloitteita, ja komissio esittelisi sen. Minusta on tärkeää, että se on täällä regivaliokunnankin tekstissä mukana. Varmastikin olet olette huomioineet, että syrjinnän torjuminen ja tasa-arvo on lähtenyt tästä ohjelmasta pois ja on siirtynyt kansalaisuusohjelmaan. Meidän on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että nämä kysymykset tulevat säilymään horisontaalisena prioriteetteina koko tässä ohjelmassa. Ryhmämme tulee tekemään tämän suuntaisia tarkistuksia ja toivomme, että pääsemme mukaan työskentelyyn aivan niin kuin työllisyysvaliokunnassakin aivan alusta asti niin, että löydetään mahdollisimman hyviä kompromisseja niin, että voimme olla mahdollisimman pitkällä samoilla linjoilla tässä valiokunnassa ja työllisyysvaliokunnassa. Kiitoksia. Seuraavaksi Piotr Luhan. Anteeksi, en huomannut sinua aiemmin varjoesittelijänä. Saat nyt puheenvuoron. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä lausunto meidän kannatamme katsottuna. Kyse on radikaalista suunnanmuutoksesta, muutoksesta eurooppalaisilla työmarkkinoilla, varsinkin uusissa jäsenvaltioissa. Kaikki tiedämme, että teknologian kehitys ja globaalistuminen ovat johtaneet siihen, että tietyillä ammattialoilla työntekijöiden tarve on vähentynyt ja joillakin aloilla tarvitaan lisää työntekijöitä, esimerkiksi joillakin teknologiasektoreilla. Aiemmin ei ollut joitakin ammatteja laisinkaan 10-15 vuotta sitten. Uusi ammatti on syntynyt olemassa erilaisia sosiaalisia ryhmittymiä ja myöskin ikäryhmittymiä, jotka ovat kärsineet näistä tapahtuneista muutoksista. Kun tarkastellaan kansallista ja alueellista politiikkaa ja sosiaalisia tekijöitä, ja prosenttilukuja tuen muodossa. Tässä on koordinaatio erittäin tärkeä tekijä, myöskin koordinaatio työmarkkinoilla. Komission ehdotus pyrkii siihen, että määrärahojen myöntämistä ja täytäntöönpanoa yksinkertaistetaan. Eurooppalaisilla rahoilla täytyy toimia tehokkaasti ja kustannushyöty suhteen kannalta järkevällä tavalla. Innovaatiot ovat äärimmäisen tärkeitä teknologian kehittämisen ja globaalistumisen maailmassa. Kaikkien näiden kolmen täytyy tulla EURES-ohjelman mukaan, niin täytyy arvioida erikseen mikrorahoitusväline ja myöskin sosiaalisten muutosten ja innovaatioiden ohjelma täytyy saada toimimaan sellaisella tavalla, että eri sen osatekijät täydentävät toisiaan ja valvontaa kaikkien tekijöiden osalta tehostetaan. Näiden kolmen instrumentin täytyy tulla täytäntöönpannuiksi erittäin tehokkaalla tavalla, niin että eurooppalainen politiikka saa niistä tukea. Uusien ohjelmien tavoite, nimittäin se, että yhteisöoikeutta uudenaikaistetaan siten, että otetaan huomioon uudenaikaisimmat säännökset ja periaatteet. Kaiken tämän täytyy voida johtaa siihen, että yhteisöoikeutta pistetään paremmin täytäntöön kuin aiemmin. Tämä olisi äärimmäisen tärkeää kansalaisen kannalta. Varsinkin Keski- ja Kaakkois-Euroopan kansalaisten kannalta tämä on tärkeä tavoite. Tehän tiedätte, että joissakin jäsenvaltioissa on vielä puutteita ja rajoitteita. Vapaa liikkuvuus ei ole toteutunut vielä kaikkien kohdalla. Siksi tämän ehdotuksen avulla tämän ehdotuksen suhteen jäsenvaltiot eivät ole eivät tule olemaan yksimielisiä sen suhteen, miten sitä pistetään täytäntöön. Täytyy katsoa, kuinka kansalliset valtuuskunnat suhtautuvat asian, niinkään ei ole tärkeää katsoa, miten puolueryhmät suhtautuvat Minun nähdäkseni joitakin seikkoja täytyy vielä muuttaa, jotta eurooppalaisiin tavoitteisiin päästään tehokkaammin. Meillä on Eurooppa 2020 strategia kasvu innovaatioiden, innovaatioiden alpulla on osattu tuota tätä strategiaa. Ja tässäkin asetuksessa täytyy pitää silmällä nimenomaan näitä tavoitteita. Haluamme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa luodaksemme sellaista eurooppalaista politiikkaa, joka voi myötä vaikuttaa alueiden kehittymiseen ja myöskin kunnalliseen ammatilliseen koulutukseen ja jatkokoulutukseen. Ja tämä täytyy sovittaa kaikkeen muuhun Euroopan unionin politiikkaan, jopa sitten kyse sosiaalipolitiikasta tai muista alakohtaisista poliittisista ponnistuksista Euroopassa. Kaikkien täytyy viedä kehitystä samaan suuntaan, eli kohti Eurooppa 2020 strategian tavoitteita. Uusi asetus osoittaa, että nyt halutaan luoda kunnollinen pohja tulevalle sosiaalipolitiikalle. Tarkoituksena on luoda, luoda myöskin luottamusta kaikkien osapuolten keskuuteen ja heidän välilleen ja kaikille tasoille, alueelliselle, valtiolliselle ja eurooppalaiselle tasolle. Kaikkien täytyy myötävaikuttaa Eurooppa 20 strategian toteuttamiseen. Sosiaaliset innovaatiot ja uudistukset ovat todella tärkeitä. Täällä on jätetty hyvin vähän vain jalansijaa. Se on hyvin vähän huomiota. Tämä täytyy saada muutettua. Meidän täytyy tarkastella avainkriteereitä. Köyhyys, sosiaalinen syrjäytyminen, innovaatiot kaikki nämä ovat erittäin tärkeitä tekijöitä. Ja kyseessä nyt on erittäin tärkeä väline, jolla pystytään pohtimaan esimerkiksi väestön ikääntymistä. Uudet työmuodot on yksi tapa, yksi tapa, jolla voidaan ottaa huomioon muutokset, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, koulutus, ammattikoulutus ja myöskin sosiaalituet. Nekin ovat joskus tarpeellisia. Sosiaalijärjestelmät ovat hyvinkin erilaisia eri jäsenvaltioissa tänä päivänä. Mukauttaminen ja lähentäminen Euroopan unionin normit. Tästä on hyötyä kaikille jäsenvaltioille. Kaiken yhdistäminen yhteen ohjelmaan pystyy tuomaan tälle toiminnan lisää arvoa jäsenvaltioiden alakohtainen politiikka, sektorikohtainen politiikka, tästä voi myöskin hyötyä. Toivottavasti komissio tässä pääsee nyt tavoitteisiinsa. Kaikesta tästä täytyy keskustella paljon enemmän kuin aiemmin suuren yleisön kanssa mukaan luettuna ammattijärjestöjen ja eri ammattien edustajien ja myöskin viranomaisten kanssa viranomaisten täytyy keskestää myöskin keskenään niin, että voidaan luoda ja toteuttaa johdonmukaista politiikkaa Euroopassa. Samanaikaisesti uskon, että eurooppalaisten viranomaisten kansallisten ja alueellisten niin ikään täytyy suhtautua avoimesti ammatilliseen jatkokoulutukseen ja kannustaa siihen. Tässä suhteessa unionin tasolla tai unionin jäsenvaltiossa on suuria ongelmia Meillä on rahoitusvälineitä, mutta ei mitään konkreettisia suuntaviivoja, jotka olisivat myötävaikuttamassa kehityksen aikaansaamiseen. Jotkut ongelmat ovat syntyneet globaalistumisen ja teknologian kehittämisen myötä. Meidän täytyy mukautua globaaleihin maailmanmarkkinoihin ja muokata omia markkinoitamme. Meidän täytyy voida mukautua. Kaiken kaikkiaan tuen sitä ehdotusta, jonka lausunnon laatia on tehnyt. Tämä on tämän monimutkainen asia, eikä tule olemaan yksi yksinkertaista laisinkaan löytää yhteistä säveltä. Katson kuitenkin, että asetus on erittäin tärkeä. Meidän täytyy kaikkien varmistaa se pistän täytäntöön. Kaksi minuuttia, herra Neil. Eh. Minä tarvitsen vain minuutin. Haluaisin painottaa se, että tämä sosiaalinen yritys määriteltäisiin sosiaalitalouskeskustelussa tämä oli hyvin hämävä käsite ja me tarvitsemme kyllä selkeän määritelmän liittyen tähän social companyin, koska nämähän aina investoivat uudestaan tuottonsa, eivät koskaan jaa sitä osakkeiden omistajille. Tätä meidän tulisi pohtia ja haluaisin jatkaa keskustelua tästä aiheesta. Kiitos. Tamas Poremba. Poremba seuraavaksi. To znaczy, <laughs> ja nie, nie mogę podsumować już dyskusję? Czy... Podsumowanie a, a, całości. Tak, tak, tak, myślałem, tak. mam... Niin, haluatteko, että vedän keskustelun yhteen vai vastaanko vain? No, yritän vetää tämän yhteen. No niin, kiitän kaikkia kollegoita, jotka käyttivät puheenvuoron tästä asiakirjasta. Yleisesti ottaen tuen Euroopan rahoitustaso, jota komissio on ehdottanut tätä yhteisohjelmaa varten, mutta haluaisin välttää, että tämän ohjelman puitteissa tapahtuisi päällekkäisyyttä alueellisten ohjelmien kanssa. Meillä on kaksi raidetta ja meidän on työstettävä oma ehdotustamme niin, että vältettäisiin haitalliset päällekkäisyydet, koska ne tekisivät hallaan tämän uuden ohjelman ja ehdotuksen tehokkuudelle. Sosiaaliset kokeilut, hyvät kollegat, minun tietääkseni kaikissa maissa ei oikein pärjätä näiden kokeilujen kanssa ja niiden toteuttaminen on ollut eri tasoissa, eri tasoista ja tämä saa aikaan, että ehdotan, että tätä kynnystä alennettaisiin. Lausunnossani haluaisin korostaa vielä yhtä asiaa. Meidän olisi keskityttävän, keskityttävän työtä etsiviin työntekijöihin, nuoriin, jotka ovat keskeinen tekijä Euroopan tulevaisuuden kehityksen kannalta. He tulevat saamaan aikaan EUn kehityksen eri tavoin meidän olisi pyrittävä auttamaan heitä. Lausunnossani tämä on yksi keskeisistä kohdista. Pyrin korostamaan sitä hyvin voimakkaasti. Niin kuin sanoin aikaisemmin, kaikki täällä kuulemani huomiot otetaan huomioon. Järjestämme tapaamisia varjoesittelijöiden kanssa niin, että voimme saada aikaan yhteisen ehdotuksen. Tämä on hyvin vaikea asia. Olen yhtä mieltä Luhanin kanssa. Tämä on todella vaikeaa, että löytäisimme kompromisseja. Siihen tarvitaan rankkaa työtä, mutta ei tämä mitenkään mahdotonta ole. Tästä keskustelusta on hahmottunut linja, jonka avulla voimme varmastikin laatia hyvän asiakirjan. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt täytyy päättää vielä tarkistusten jättöajasta. Ehdottaisin, että viidettä kello 12 on sitten takaraja tarkistuksia varten. Näin ollen voimme siirtyä seuraavaan asian esitysistalla. Kyse on Joachim Zellerin Euroopan naapurusvälineen perustamista koskeva lausunto. Samalla halusin tietää, ketkä halusivat puhua tässä keskustelussa mutta voitte ilmoittaa halukkuutenne sitten, kun herra Zeller on puhunut. Paljon kiitoksia puheenjohtaja Euroopan unionin sopimus osoittaa, että pitäisi saada EUn naapurimaihin myöskin hyvä, hyvät suhteet. 2004 tästä syystä 16 kumppanimaalle sekä itä- että etelärajoilla perustettiin eurooppalainen naapuruuspolitiikka. Egypti, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Valko-Venäjä, Georgia, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Moldova, palestiinalaisalue, Syyria, Tunisia ja Ukraina kuuluvat näihin maihin. Tämän politiikan puitteissa EU pyytää näitä. tai tarjoaa näille kumppanuutta. Ja eh, nä, tässä tarkoitus on pitää kiinni yhteisistä arvoista, demokratiasta, oikeusvaltioperiaatesta, markkinatalouden perusperiaatteista, kestävästä kehityksestä ja eh, ympäristönmuutoksesta. muutoksesta ilmastonmuutoksesta. Totta kai tässä myöskin tarvitaan taloudellista integraatiota ja myöskin liikkuvuuden ja henkilökohtaisten kontaktien edistämistä. Seuraava monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla 2014-2020 tätä politiikkaa muutetaan uuden, tai rahoitetaan uuden Euroopan naapuruusvälineen kautta. Ja Tämä kattaa kaikki kyseiset maat ja myöskin Venäjän jo tämänhetkisellä tukikaudella 2007-2014. Tähän liittyy myöskin asetus. No mikä nyt tässä on tämän uuden laatimisen tarkoitus, tai tämän uuden välinen tarkoitus? Kun on tutkittu eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa, on analysoitu kehityskulut kumppanuudessa, julkiset kuulemiset, ovat johtaneet siihen, että täytyy tehdä sopeutuksia, jotka komissio on melko pitkälti ottanut huomioon. Myös me kuulemistilaisuuksissamme tai kuulemistilaisuudessamme rajat ylittävästä yhteistyöstä kuulimme asiantuntijoita, jotka totesivat meille, että tällä haavaa rajat ylittävä yhteistyö raja-alueella Euroopan unionin sisällä on kyllä osoittanut jotakin menestystekijöitä, kun taas kun ajatellaan äh, rajat ylittävää yhteistyötä ulkorajoilla, niin siellä on havaittavissa suurempia puutteita. Ja pidettiin myöskin kuulemisia, äh, joita esittelijä äh, ulkoisen valiokunnassa järjesti, ja siellä myöskin asiantuntijat vahvistavat, että Euroopan naapuruuspolitiikka tarvitsee parempaa tavoitehakuisuutta, jotta tavoitteet voitaisiin saavuttaa No mitkä nyt ovat ne sopeutukset, joita on tarkoitus tässä tehdä? Ensinnäkin, että käytetään enem, enemmän enemmällä ja tämän tarkoituksena on hiukan erittäin näitä kumppanimaita, kun ajatellaan yhteisiä tavoitteita ja arvoja ja myöskin tarjotaan rahoituksellisia kannustumia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joten ei mitään kastelukannupolitiikkaa, vaan tässä pohjana on laatu, ja se on siis tarkoituksena. No sitten myöskin ohjelmisto toimenpiteiden monimutkais, monimutkaisuutta on tarkoitus vähentää ja on tarkoitus saada aikaiseksi lisää koherenssia eri tahojen välille – No sitten, mikä nyt sitten olisi tärkeää aluepoliittisesta näkökulmasta, yritin myöskin tarkistusten muodossa, jota nyt olen tehnyt tähän komission luonnokseen, otan esille, koska kuulemisten tulokset osoittivat sen, että joitakin muutoksia tässä tarvitaan. Tähän kuuluvat esimerkiksi maantieteellisen soveltamisalan kasvattaminen tiettyihin eh, keskuksiin ja myöskin, että yhteistä varojen hallinnointia parannetaan. Eh, sitten tarvitaan myöskin lisäsopeutuksia. Ja näistä tarkistuksista ensinnäkin, että kasvatetaan rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien varoja 7 prosentista, että se on 7 prosenttia naapurusvälineestä niin, pahoittelut siis tässä paperissa, jonka jaoimme. Täällä on virhe. Täällä komission luonnoksessa puhutaan edelleen kolmesta prosentista. Euroopan naapuruusvälineelle, eli se on siis viisi prosenttia tällä hetkellä, ei kolme vaan viisi. Mutta kuitenkin määrärahoja tulisi seitsemän prosenttiin. Minä vaadin sitä myöskin tälle naapuruusvälineelle. No sitten toisekseen tässä yhteydessä pitäisi myöskin tämä territoriaalinen yhteistyö ottaa mukaan. Ja myöskin ne ohjelmat, jotka ovat tässä territoriaalisen yhteistyön puitteissa mukana – Myöskin alueellisen yhteistyön yhteisöjen kautta voidaan saada tässä edistystä aikaiseksi ja se, että se yhdistettäisiin Euroopan naapurustopolitiikkaan, niin se on kyllä järkevää ja tarpeen. Sitten, että otetaan paikalliset ja alueelliset tasot mukaan ja myöskin kansalaisyhteiskunta näihin toiminnallisen ohjelmiin, niin kuin kohesiopolitiikka, niin myöskin naapuruspolitiikan täytyy pohjautua monenvälisen hallinnon ja kumppanuuden tasolle tässä täytyy ottaa huomioon kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöt. Niiden täytyy olla mukana näiden ohjelmien täytäntöönpanossa ja myöskin suunnittelussa. Monissa näissä maissa olemme havainneet, että mitä tulee hallitussuhteisiin kansallisella tasolla, niin siellä nämä suhteet ovat kyllä tosi vaikeat. Meidän ei tulisi painottaa tässä ainoastaan kansallista tasoa, vaan myöskin alueellista puolta. No sitten minä kritisoin sitä, että määrärahoja annetaan ainoastaan kansalaiskriteerin pohjalta, niin kuin komission ehdotuksessa on todettu. Tämä saattaisi johtaa määrärahojen myöntämisen vääristymiseen. Totta kai myöskin sellaiset maat voivat näitä määrärahoja hakea, joissa on vähän kansalaisia. Tätä, ei, tätä kuitenkaan ei tulisi korvata tätä kriteeriä, vaan sitä pitäisi johevoittaa. No sitten myöskin niin kuin muissa eurooppalaisilla rahoitusvälineissä on tapana, niin myöskin naapuruspolitiikassa pitäisi vaatia puoliväliarviointia. Tämähän on myöskin jo käytäntö kohesiopolitiikan puitteissa. No, tämän lisäksi tiedän, että delegoidut säädökset ovat asia, joita mekin tarkastelemme hyvin kriittisesti. Komissio haluaa käyttää tätä lainsäädäntövälintä, mutta tämä on kuitenkin parempi kuin komission ehdotuksen muotoilu. Minä siteran englanniksi. Stances. Überprüfung fort. In duly justified circumstances, eli ainoastaan oikeutetuissa tapauksissa – tai tilanteissa näitä voitaisiin vaadita. Tämä antaisi komissiolle vielä sellaisen mahdollisuuden, että Euroopan parlamentti, jota Euroopan parlamentti ei voisi hyväksyä delegoidujen säätöksien kautta. Komission tulokset julkaistaan, vaikka parlamentilla ole veto-oikeusta, joten meillä on tässä parempi mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Ja sitten haluaisin vielä painottaa tätä seuraavaa asiaa, ja myöskin AFET valiokunnassa olemme puhuneet tässä, että meillä olisi oma asetus rajat ylittävälle yhteistyölle, niin kuin tarkistuksessa yksi on todettu. Hankkeet rajat ylittävässä yhteistyössä naapurivaltion kanssa, ne, ne, niitä ei ole juuri ollenkaan. Tässä tarvitaan myöskin selkeä määritelmä siitä, mikä on yhteinen hanke ja, tai yhteinen rahoitus. Myöskin tarvitaan yhteinen tili, Eli tässä ei saada tehdä mitään kansallista eroa. Myöskin sitten ne täysin yhteiset kriteerit tukikelpoisuudelle. Tämä voisi tapahtua asetuksen kautta, niin kuin tässä erityisasetuksessa rajat ylittävässä yhteistyössä kohesiopolitiikan tasolla. Niin kuin naapuruuspolitiikan kohdalla tässä oli aivan oma kappaleensa asetuksessa, ja se, että olisi oma asetus tälle, niin se voisi olla esimerkillinen myöskin naapurusvälinettä ajatellen. Pitäisi voida äh, parantaa rajat ylittävää yhteistyötä. Ja tämä, tässä todellakin olisi toivottava, että sille olisi oma asetuksensa. Tässä ehkäpä tämä minun johdantoni. Haluan vielä kiinnittää huomionne siihen, että työasiakirja Euroopan naapurusvälineelle, sitä ei vielä AFET-valiokunnassa ole. Olen kuitenkin yhteydessä esittelijäkollegaan Kukaniin ja myöskin varjoesittelijöiden kanssa täällä valiokunnassa. Eilen käytiin ensimmäinen keskustelu ja minä odotan innolla jatku, jatkokeskustelua tästä asiasta. Kiitos. Thank you very much. I have two... Kiitoksia. Kaksi varjoesittelijää on paikalla käsittääkseni. Mikäli joku muu haluaa puheenvuoron, niin pyytäköön puheenvuoroa nyt saman tien. Yksi puhuja vielä ilmoittautui varin jälkeen. Evgeni Kirilov puhuu ensimmäisenä. <clears throat> Thank you, Madam Chair. <clears throat> First of all, uh... Kiitos rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella herra Zelleria tästä lausuntoluonnoksesta, joka nähdäkseni hyvin tasapainossa. Hän on ollut myöskin halukas tekemään yhteistyötä. Kuten kuulimme, esittelen tavoin minä haluaisin todeta, että on hienoa, että tässä painotan yhä enemmän rajatyöttävää yhteistyötä. Rajatyöttävä yhteistyö jäsenvaltioiden ja naapurimaiden välillä kumppanimaiden kanssa on tänäkin päivänä ja tulevaisuudessakin hyödyllistä monella tapaa suhteiden kannalta, Olemme sitten poliittisista tai taloudellisista suhteista ja kehityksestä tai muusta. Niin ikään tässä on tärkeää, että yhteistyö luo mahdollisuuksia pistää täytäntöön useampia hankkeita ja tämä myötä vaikuttaa suhteiden parantumiseen ja juohevampaan kanssakäymiseen näiden maiden kanssa. Olen varma, että AFET jatkaa myöskin tätä keskustelua. Ulkoisen joskus konflikti tilanteissa räätyyttävä yhteistyö auttaa luomaan luottamusta ihmisten kesken. Tämä on poliittisesti erittäin tärkeä kysymys. Zellerin kanssa keskustelin hänen mietinnöstään tai lausunnostaan eilen. Useassa suhteessa olen hänen kanssaan samaa mieltä. Joitakin pieniä selvennyksiä pyysin vielä. Kenties tulemme tekemään tarkistuksia vielä, mutta kuten sanoin, Tasapainoa tähän tarvitaan. Kiinnittäisin teidän huomioon mahdolliseen riskiin tai vaaraan, joka liittyy siihen, että asetettaisiin naapurin valtioille suurempia vaatimuksia kuin mihin ne pystyvät vastaamaan. Mitä tällä nyt tarkoitan? Meidän välillämme on eroja. On eri asia luoda suhteita itään päin kuin esimerkiksi Pohjois-Afrikan suuntaan. Tässä minun nähdäkseni kenkä puristaa. Uskon, että ulkoisen valiokunnassa törmätään tähän samaan ongelmaan. Tietystikin mikäli etsitään yhtäläisyyksiä täytäntöönpanomekanismeista kohesiopolitiikan instrumenttien tuen osalta ja naapurusvälineen kohdalla, täytyy muistaa, että erilainen kehitystaso maiden välillä aiheuttaa ongelmia jossakin tapauksissa ja joskus jopa turhautumista silloin, kun on kyse täytäntöönpanosta. Minun nähdäkseni kumppanuusperiaatteen soveltaminen Progress-ohjelman täytäntöönpanossa ja EU-tuen valvonnassa törmää aivan objektiivisestikin joihinkin ongelmiin. Siksi täytyy uudelleen tasapainottaa tekstiä. ajatellaanpa Georgian tilannetta tai Moldovaa, on aivan eri asia luoda kumppanussuhde toisaalla sitten Libyan kanssa. Libyassa ei ole kuultukaan vielä kansaisyhteiskunnasta. Me voimme auttaa heitä rakentamaan sellaista, mutta alusta pitäen ei. Prosessin alkuvaiheessa ei kannata liikaa luottaa sen olemassaolon. Kumppanuussopimukset tai kumppanuussuhde on erittäin tärkeä. Kyse on julkisesta varainkäytöstä, EUn rahankäytöstä. Rahaa pistetään näihin hankkeisiin, mutta tietystikin jossakin täytyy vetää jonkinlainen raja, koska joissakin maissa ei ole kehittynyttä kumppanuutta. Tässä pitäisi tasapainottaa tekstejä vielä ja pohtia joitakin tarkistuksia. Erityisen tärkeää on muistaa tämä periaate, tai vähentää tätä ajatusta, että enemmän en, enemmän. Jotkut maat tietystikin tarvitsevat rahaa, jotkut ovat ilmaiset, että ehkä maat eivät tarvitse enempää. Näitä maat ei tosin ole kovin montaa, mutta joitakin on. Voitaisiin soveltaa myöskin sellaista periaatetta, että vähemmän on vähemmän. Läsnäolo näissä maissa kuitenkin saattaa olla tarpeellista. Tämä ei ole helppo prosessi. Se ei tule olemaan helppo, kun mukana on toimijoita, jotka eivät ole aina hallituksessa, vaan hallituksen ulkopuolisia toimijoita. Esittelijän sanojen perusteella uskon minäkin, että emme voi pelkästään luottaa keskushallintoon aina hallitustason toimijoihin. Tämä on erittäin tärkeä asiakirja poliittiselta kannalta, mutta myöskin talouden kannalta, jotta me voimme luoda naapurustoomme hyviä tuottavia erilaisia suhteita. Tämä on tarpeellinen asiakirja. François Alfonsi seuraavana. Madame la Présidente, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja zelleriä hänen työtään. Hän on kyllä tunnistanut näitä keskeisiä kohtia, joilla voidaan parantaa no- naapuruspolitiikkaa tulevalla ohjelmakaudella. Hän korostaa erityisesti alueiden roolia ja monitahoista hallintoa ja kansallisen yhteiskunnan roolia. En ole yhtä mieltä siitä, mitä Kirilov sanoo. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että Tämän ohjelmoinnin tarkoituksena on ulottua vuoteen 2020 asti ja voidaan odottaa, että siihen mennessä kaikki naapuruma, naapuru, naapurimaat ovat edistyneet demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehittämisen osalta. Meidän vastuunamme on antaa mekanismeilla rohkaista näitä hankkeita, joilla annetaan välittömiä perspektiivejä yhteistyölle, jota ne voivat tehdä Euroopan unionin kanssa. Olen yhtä mieltä tästä ei-eksklusiivisesta väestökriteeristä, tähän ehdottaa, niin että voidaan lähentyä tarpeisiin. On totta, että on hyvin suuria alueita, joissa on vähän, vähän väestöä. Siellä on tuettava mahdollisimman vähän hiilistä liikennettä, niitä ei voida indeksoida väestömäärään. Tämähän olisi aivan, aivan väärin. Sitten joitakin kommentteja meidän tekemistämme tarkistuksista. Tämä koskee meidän valiokunnan ja AFET-valiokunnan nimeltämistä nuoruuspolitiikan alalla. Minä olen sitä mieltä, että makrotaloudellinen alueellinen strategia tässä on usein tärkeä ja usein meiltä puuttuu yksityiskohtia ja kunnianhimoisia tavoitteita makroalueiden tavoitteita ajatellen niin, että saataisiin aikaan synergiaa kohesio rahastojen, EAKR ja naapuruusvälineen kanssa. Kiitoksia. Thank you very much, Josif Matula. Kiitos. Sitten Josif Matula. Doamna președintă, noua Kiitoksia Kiitoksia puheenjohtaja. Uusi asettuusehdotus perustuu uudelle strategialle, joka koskee naapuruutta. Kyseessä on strategia, joka on sopeutettu uuteen poliittiseen tilanteeseen ja erityistavoitteisiin, joiden määrää on vähennetty nyt 29.6. Tässä korostetaan erityisesti tätä periaatetta enemmällä enemmän. Tämä on erittäin hyvä periaate, koska sen avulla voidaan tehdä paremmin ero kumppanimaiden välillä. Ja voidaan eritellä niiden suhteita EU-hun, koska tässä meritti on otettu mukaan. Haluaisin onnitella kollega Zelleriä. Hän on onnistunut ottamaan mukaan kaikki keskeiset kohdat uudesta välineestä. Minun mielestäni tällä on vielä yksi pieni ongelma, joka varmaankin AFET-valiokunnassa ratkaistaan, mutta on hyvä, että mekin siitä keskustelisimme tästä naapuruusvälineestä. Mitä tapahtuu silloin, kun Euroopan unioni päättää poliittisesti polttaa sillä tiettyjä hallintojen kohta. Minä olen valmistelija tässä asiassa kulttuurivaliokunnassa ja olen sitä mieltä, että tuollisessa tilanteessa olisi luonnollista säilyttää henkilökohtaiset yhteydet, henkilöiden väliset yhteydet – ja rajat ylittävät eh, hankkeetkin ne olisi säilytettävä. Olisi ehkä hyvä säilyttää linkit kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaisjärjestöihin näillä alueilla. Ja sanon tämän siksi, koska minun mielestäni olisi käytettävä kulttuurista diplomatiaa. Meidän on edistettävä yhteisen arvoja siinäkin tapauksessa, että tietty poliittinen järjestelmä aiheuttaa ongelmia, koska poliittiset järjestelmät tulevat ja menevät, mutta kansalaiset ovat aina siellä eikä heitä voi unohtaa. Tästä syystä mainitsin tämän näkökohdan, mutta kun kulttuurivaliokunnassa tein tarkistuksen, joka liittyy kulttuurin ja koulutuksen, koska nämä kaksi alaa ovat äärettömän tärkeitä, kun tehdään rajat ylittävää yhteistyötä – alueiden välisessä hankkeessa. Ja ne on otettava mukaan näihin erityistavoitteisiin ja todella onnittelut herra Zeller. Thank you very much, Joachim eh, Zeller. Kiitoksia sitten vielä Joachim Zeller. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän myöskin keskustelun osallistujia ja varjoesittelijöitä. Minä haluaisin tässä nyt yhdistää nämä Kirilovin ja Matulan puheenvuorot, koska me emme voi olla varmoja siitä, miltä poliittiset kehittyvät kehityskulut näissä yksittäisissä maissa ovat, niin mielestäni tätä täytyy käyttää tätä naapuruusvälineitä. Ja näin olen ehdottaankin, että sitä kohdentaisiin useammalle tasolle. Multilevel governance, kansalaisjärjestö ja niin poispäin. Meillähän on esimerkki, että yhden maan kohdalla poliittisia suhteita ei tällä hetkellä ole. Kyseessä on Valko-Venäjä. Mutta kun ajatellaan näiden kansalaisten kohtaloa, niin ei tämä saa olla meille samantekevää. Ja tästä syystä meidän täytyy voida reagoida joustavasti. Ja me tarvitsemme sitten myöskin tämän naapuruusvälineen sopeutusta ei ainoastaan, mitä tulee näihin kansallisiin hallituksen ja niiden tilaan. Ja muistan nyt myöskin, että noin vuosi sitten kävimme keskustelua täällä parlamentissa, kun niin, kun niin sanottu arabin, arabikevät käynnistyi. Silloin monet olivat sitä mieltä, että no, nyt meidän pitäisi myöskin Euroopan unionin rahoitus ponnisteluja vahvistaa kohti yksittäisiä arabimaita, eli silloin todettiin, että me otamme nyt rahoitusvälineitä itäisestä kumppanuudesta ja sitä käytetään sitten Välimeren alueelle. Viimeisen 12 kuukauden asiat ovat osoittaneet sen, että tämä oli aivan turhaa. Jos olisi aina vain pide, tai katsottu maailman kehitystä maailman, tai globaalia kehitystä, niin tässä tarvitaan kyllä ö, syventämistä ja meidän täytyy käydä myöskin AFETissa tästä keskustelua. Aluepoliittinen lähestymistapa on tässä äärimmäisen tärkeää. Ja myöskin tämä Regi Afet-yhteys mainitsin jo, että sekin on tärkeää. Ja minä tulen esittelijän kanssa käymään tiiviimmin keskusteluja. Meillä on myöskin mahdollisuus, koska tätä työasiakirjaa ei vielä ole julkaistu, niin nyt jos te reagoimme nopeasti, niin ehkäpä saamme omat käsityksemme myöskin mukaan tähän työasiakirjaan AFETille. Edustaja Alfonsi mainitsi nämä makroalueelliset strategiat. Minäkin pohdin, että miten pitkälti makroalueelliset strategiat otetaan tähän mukaan, mutta nyt tällä hetkellä tilanne on se, että meillä on yksi tällainen päätetty strategia. Kyseessä on Itämeri-strategia. Tämä on melkeinpä Euroopan unionin sisäinen asia. Ainoa ulkopuolinen maa on Venäjä siellähän on olemassa joitakin konsepteja alueellisen yhteistyön osalta, mutta kun kuulimme asiantuntijoita, niin tämä ei ole vielä toimi, toiminut kovinkaan menestyksekkäästi, joten kyllä parannustarpeita mm, näissä on, vaikka kyllä paljon varoja tähän kohdennetaan. No se, miten pitkälle tämä, tätä voidaan nyt yhdistää makroalueelliseen strategiaan, niin se jää nähtäväksi. Mutta muuten tällä hetkellä ei ole mitään makroalueellisia strategiaa lähestymistapoja EUn tasolla. Juuri kun ajatellaan näitä naapuruspolitiikan maita, meillä on tämä Tonavan alueen makroaluestrategia ja tässä keskitytään EU-maihin ja Balkanin niemimaan maihin, jotka eivät kuitenkaan ole naapuruspolitiikassa mukana, vaan siinä, mistä me nyt juuri puhumme, eli liittymisstrategiassa ne ovat mukana. Tämä on eri strateginen lähestymistapa. Kollega Lukaczewska on käsitellyt tätä. Ja sitten kolmas lähestymistapa makroalueelle strategialle on tämä äh, Atlantin strategia, ja tämäkin koskettaa ainoastaan sellaisia maita, jotka kuulevat EU-hun, joten tässä tästä minun välineestäni olen jättänyt nämä pois, koska ei voida nähdä sitä, että makroalueelliset strategialuonnokset, niitä ei siis ole olemassa naapurusvälineen maiden kohdalla. Ja muuten haluan tässä vielä kiittää neuvonantajia ja kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet tämän mietinnön laadinnassa. Tässä tarvittiin hyvin suurta kuulemisprosessia ja kiitän myöskin Euroopan ulkoasianhallinnon työntekijöitä ja myöskin komissiota, joka tässä kyllä hyvinkin joviallisesti tarjosi meille tietoja, jotta saimme aikaiseksi mietintöluonnoksen. Kiitos. Thank you uh, very much. I, uh, Kiitoksia paljon. Me täytyy tehdä vielä yksi päätös, eli päättää tarkistusten takarajasta. Sallineet, että itse esitän sitä ennen yhden kommentin. Nyt kun työstetään tarkistuksia, täytyy pohtia, miksi tällä hetkellä nämä ohjelmat eivät toimi. Erityishuomio täytyy kiinnittää siihen, mitä on tapahtunut aluekehitysrahaston rahoitusosuuksiin näiden ohjelmin yhteydessä, ja sitten ohjelmia ei ole saatukaan liikkeelle. Tämä teille ehdotuksena 27. huhtikuuta kello 12 on tarkistusten takaraja. Sitten viimeinen lausunto vielä tämän päivän esityslistalla. Oletko sinä, että sanoi jotakin Mari Teressa? 27. on huomispäivänä. Niin, kyllä minä tiedän, että se on huomenna. Puhuin juuri sihteeristön kanssa ja pohdin, miksi tarvittaisiin lisää aikaa kompromissien laatimista varten suhtaudun hieman epäilevästi asiaan, mutta huomenna on perjantai. Sopiiko tämä takaraja? Sinähän tiedät, miltä ensi viikko näyttää. Saattaa, että menetetään koko viikko tässä, mikäli pidennetään tarkistusten takaraja, koska eihän täällä meistä kukaan ole ensi viikolla. Voisiko sihteeristö nyt sanoa, onko vaihtoehtoja? Sihteeri toteaa, että 3. toukokuuta viimeistään tämä pitäisi hoitaa, mutta varjoesittäjät halusivat takaren huomiseksi. Mutta mikäli kolmas viidettä sopii, niin ja mikäli se auttaa, niin kuten sanoin, suurin huoli oli, että varjoesittelijät eivät ennättäisi sitten tehdä tarkist- kompromissitarkastuksia. Me joko pidämme kiinni huomisesta takarajasta, taikka sitten siirretään tämä kolmannelle toukokuuta, mutta hintana on se, että varjoesittelijät eivät ehdi laatia kompromisseja. Esittelijä nyt päättäköön. Minä olen tässä. Okei, okay. minulla se on sama. 3. toukokuuta. Kiitos Mari. Teres 3. toukokuuta siis. Ja nyt siirrymme Rovaluka Cheskan lausuntoon, joka koskee liittymistä valmistelevaa tukivälinettä. Ole hyvä. Bardzo e, Europejska. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan komissio on asettanut ehdottanut asetusluonnosta uutta liittymistä valmistelevaa tukivälinettä IPA-välinettä varten ja ottaen huomioon myös uudet, uuden rahoituskehyksen 2014-2020. Tämä ehdotus koskee ehdokusmaita ja mahdollisia ehdokasmaita. Albania, Bosnia, Herzegovina, Islanti, Kosovo, Montenegro, Serbia, Turkki – entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Olen valmistellut lausuntoni kuultani laajasti komissiota ja laajentumispääosastoa ja toista pääosastoa ja kuullut eri valtuuskuntia mukaan lukien Euroopan unionin, Serbian delegaation ja Islannan, Islannin delegaation ja olen myös kerännyt kantoja kansalaisjärjestöiltä Albaniasta, Turkista, Montenegrosta ja muista maista, ja olen tavannut useita esittelijöitä Vigenin AFET-valiokunnasta. Eilen tapasin varjoesittelijät omasta valiokunnastamme. Hyvät kollegat, lausuntoni on tuo tulosta yhteistyöstä myös muiden kanssa, niin kuin näette noissa edustaja Zellerin kanssa. Meillä on tässä täydentäviä lausuntoja ja haluaisin kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin kiittää myös avustajieni ja sihteeristön edustajia tässä valiokunnassa. IPA-väline Välineen tarkoituksena on edistää turvallisuutta ja hyvinvointia Euroopan reunalla ja auttaa ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita valmistelemaan tulevaa liittymistä Euroopan unioniin. Avun on oltava strategista, tehokasta ja ehdollista. Uuden välineen olisi toimittava joustavasti ja siinä olisi otettava huomioon kunkin maan erityispiirteet. Olen vakuuttunut siitä, että on olemassa suuria tarpeita edelleen antaa teknistä tukea ja rahoitustukea maille, jotka ovat päässeet liittymisprosessiin mukaan. Tämä voi tuoda Euroopan unionille myös lisää painoarvoa ja taata vakauden naapurialueilla. En halua mennä kunkin tarkistuksen yksityiskohtiin. Tässä olen tehnyt niitä 13, mutta voitte lukea perustelut työasiakirjastani. Nyt haluaisin keskittyä kolmeen kaikkein tärkeimpään asiaan, jota pidän tärkeimpinä omissa, omassa lausunnossani. Ensinnäkin yhteistyö rajat ylittävillä alueilla. Siitä usein keskustellaan tässä valiokunnassa. Kyseessä on hyvin tärkeä tapaa saada aikaan yhteistyötä alueiden välillä tietojen vaihdon ja hyvien käytäntöjen vaihtojen avulla. Yhteistyö alueiden välillä voi stimuloida heikompia alueita ja sen avulla voidaan saada tietoa ja kokemuksia ja taitotietoja siirtymään eh, kehittyneemmältä alueelta toiselle alueelle tässä tapauksessa kyseessä ehkä jäsenvaltiot olisi. Tässä ja, aluekehitysvaliokunnan kannalta on tärkeää tukea näitä tavoitteita ja antaa niihin, niille myös rahoitustukea. Kuten edeltävä valmistelija edustaja Zeller on tehnyt, minäkin olen ehdottanut 7 prosenttia viitekehykseksi rajat ylittävää yhteistyötä varten – Toinen kohta, josta halusin teille puhua, koskee varojen tunnustamiskriteerejä tässä IPA-välineessä. Olen vakuuttunut siitä, että nykyisessä muodossaan komission ehdotuksessa ei ole riittävästi yksityiskohtia. Siksi ehdotan, että konkretisoidaan komission ehdotusta. IPA-välineessä viitataan komission asetukseen Euroopan alueellisen yhteistyön osalta ja viitataan väestökriteereihin, mutta joissakin muissa kohdissa tässä asiakirjassa on ehdotuksia, joissa todetaan, että, että, varo, että maan vastaanottavien ottamien varojen määrä riippuu maiden vastaanottokyvystä ja hallinnollisesta kapasiteetista. Molemmassa tapauksessa olen sitä mieltä, että nämä kriteerit olisi paremmin selvennettävä sopeutettava kuhunkin maahan on vaikea verrata, vaikka Länsi-Balkanin maita, jotka ovat jo sodan jalosta selvinneet, niillä on heikot hallinnolliset mahdollisuudet toimia. On, näitä maita on todella niin, niin siellä myös väestö on hyvin erilainen. Näitä maita on vaikea verrata vaikka Turkki tai Islantiin. Toinen keskeinen kohta lausunnossani koskee kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen asemaa ja roolia sekä ehdokasmaissa että mahdollisissa ehdokasmaissa. Haluaisin, että kansalaisjärjestöt saisivat enemmän tukea IPA-välineistä niin, että voisimme tehostaa vastaanottokykyä ja maan hallinnollista kapasiteettia ja niin, että saataisiin rakennettua demokraattinen yhteiskunta. Nämä ovat kolme keskeistä aluetta, jotka ovat minulle hyvin tärkeitä. Löydätte lausunnosta myös viittauksia ympäristönsuojeluun, järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen ja muihin ja, ja demokratian välineeseen. Haluaisin kiittää vielä yhteistyöstä ja, ja huomiostanne sekä huomiosta, jota olette jo minulle toimittaneet. Olen avoin ottamaan vastaan ehdotuksiani ehdotuksenne ja nyt haluaisin kuulla kantanne tähän lausuntoon. Kiitokset. Minulla on kolme puhujaa täällä. Derek Vaughan, Ugas Jumaria ja François Alfonsi. Haluaako vielä joku muu puheenvuoron? Jos otatte huomioon sen, että teitä on kolme ja me, meillä on 25 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti ensinnäkin. Haluan kiittää esittelijää äh, loistavasta mietinnöstä mielestäni hän tässä ottaa esille koko joukon avainkysymyksiä. Mielestäni erityisen hyvä oli se, että hän painotti rajat ylittävää työn tärkeyttä, koska se on tärkeää tälle valiokunnalle. Rajat ylittävä työ. Siinä olisi hyvä, että olisi yhteisiä hankkeita ja että jaettaisiin myöskin tietoa, taitoa ja asiantuntijoita, asiantuntemusta. Tämä on tärkeä asia. Sitten toinen tärkeä asia minulle oli tämä, mikä liittyy demokratiaan ja ihmisoikeuksiin ja ne vierailut, joissa minä olen ollut näissä jossakin maissa, varsinkin Länsi-Balkanille, niin siellä se on tärkeä asia, varsinkin kun ajatellaan vähemmistöjen oikeuksia. Ja, ja esittelen ottanut, äh, valmistelen ottanut tämän lausunnossaan huomioon. Sitten yksi asia, mikä on yhteinen ja, ja tärkeä asia monille näistä maista, on infrastruktuuri. Tai se, että sitä ei ole. Ja se työ, mitä tässä nyt tässä vielä täytyy tehdä, esimerkiksi viestintää tulisi parantaa, esimerkiksi laajakaistaa, teitä, rautateitä, kaikki kaikki nämä tarvitsevat lisää investointeja ja EUlla on tässä myöskin roolinsa. Sitten toinen ongelma liittyy tähän kapasiteetin kasvattamiseen äh, hallinnon instituutiolle, mutta myöskin kansalaisyhteiskunnan kohdalla. Monissa näissä liittymistä valmistelevissa maissa tätä ei ole vielä kehitetty ja ne tarvitsevat kaiken tuen meiltä. Ja sitten viimeinen asia, jonka haluaisin mainita, koska se ei ole vielä riittävän vahvasti otettu huomioon tässä lausunnossa. Tämä liittyy rikollisuuteen ja korruptioon. Monet näistä maista, joissa kävimme tässä muutama vuosi sitten, niin siellä kyllä on tehtävä vielä hyvin paljon työtä esimerkiksi oikeusjärjestelmässä, mutta myöskin julkisissa hankinnoissa ja EUlla on kyllä rooli näissä maissa, jotta ne voisivat parantaa myöskin parantua näissä kysymyksissä ja myöskin korruptiossa ja nämä ovat tärkeitä asioita ja haluan kiittää edelleenkin valmistelijaa hänen tekemästä loistavasta työstä. Ja Ugias. Ugias seuraavana. Grazie Presidente, sostituisco... Se puheenjohtaja, olen täällä edustaja Jovinekin sijaan. Hän, hänellä oli muita tehtäviä. Aivan lyhyesti haluaisin sanoa, että ALDE on yhtä mieltä pitkälti tästä valmistelijan lähestymistavasta. Haluaisimme kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Ja no, haluaisimme olla yhtä mieltä näistä tärkeistä asioista, jotka on täällä mainittu, erityisesti mitä tulee rajat ylittävien alueiden yhteistyön edistämiseen ja demokratia ja ihmisoikeus välineen vahvistaminen myöskin. Nämähän pyrkivät olemaan toimielinten johtotähtänä sitten edelleen varojen kriteerit, niin olisi sopeutettava erityistilanteisiin niin, ettei asetettaisi haikampaan tilanteeseen mitään ehdokasmaata tai mahdollista ehdokasmaata. Edelleen etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen parempi suoja on tärkeää ja edelleen kansalaisyhteiskunnan suoja, tukeminen, erityisesti kansalaisjärjestöjen tukeminen – Näiden asioiden lisäksi vielä kolme huomiota, puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomionne seuraavan Valmistelija, sitten kun, aivan samoin kuin kollega vähän aikaa sitten, ovat edellyttäneet, että olisi taattava tehokas valvonta niin, että voidaan korruptiota torjua, mutta mielestäni olisi tärkeää, että olisi käytettävä, käytettävissä eh, tiettyjä, tietynlaisia valvontavälineitä. On otettava huomioon, että komissio on ajatellut progressi viistaa toimintaa IPA-varojen antamiseksi eh, näiden eh, edunsaajamaiden tilanteen valvontaan. Edelleen olen sitä mieltä, että olisi hyvä ottaa käyttöön eh, ulospääsymekanismi IPA-välineestä niin, että olisi olemassa siirtymäväline, jonka kautta IPA-välineestä seurataan, siirrytään koheisia rahan, rakennerahastoihin, niin että voidaan valmistella tulevan maan jäsenmaan varojen hallintaa. Tästähän on kokemusta on ollut task force-ryhmiä, joita on käytetty näissä jäsenvaltioissa ja niistä voisi olla hyötyä. Muistaakseni oli tämmöinen jolaushankkeita käytettiin Kreikassa, jossa ehdotettiin Euroopan unionin task force ryhmää, jolla valmennettaisiin paikallisia virkamiehiä. Edelleen Euroopan unionin Rahoitusta on lisättävä ja ottamalla huomioon niin kansallisyhteiskunta ja luomalla eurooppalaisuushenkeä täällä ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa. Edelleen on tärkeää varmistaa, että Euroopan parlamentilla on merkittävämpi rooli strategiasiakirjojen osalta. Tässä viitan erityisesti artiklan 6 kohta 18 komission ehdotuksessa. Hyvä puheenjohtaja, lopuksi vielä henkilökohtainen kommentti. Minä olen varjoesittelijänä asiassa, josta tänään puhutaan. Se kuluu, koskee tätä globalisaation rahastoa. Haluaisin jo etukäteen pahoitella, että en ole paikalla. Olen kyllä äänestämissä, mutta sitten joudun lähtemään lentokentälle, joten pyydän jo etukäteen anteeksi poissaoloani. François Alfonsi. François Alfonsi seuraavana. Niin, puheenjohtaja, lyhyesti nämähän ovat hyvin täy- toisiaan täydentäviä lausuntoja. Niissä on mielestäni ongelma, jota olisi pohdittava todella tämä täydentävyys näiden rahastojen kans välillä jolla joka on suunnittu napruuteen ja, sitten tämä IPA-väline ja sitten vielä nämä kohesio- ja aluekehitysrahastot, kaikki nämä, niin tämän toisen lausunnon osalta todella on päällekkäisyyttä, koska nämä maat pyrkivät liittymään EU-hun ja näin ollen nauttimaan sitten kohesiopolitiikasta myöhemmin. Olen yhtä mieltä siitä, mitä valmistaja ehdottaa ja haluaisin kiittää siitä, että hän on korostanut etnisiä vähemmistöjä ja niiden suojaa. Minulle on hyvin tärkeää, että kaikki ryhmät ovat Euroopan lainsäädännön suojelemia. Nämä eivät ole mitään vaihtelevan geometrian periaatteita. Nämä olisi oltava mukana myös naapuruspolitiikassa ja toivonkin, että tämä kohta otetaan myös tähän toiseen lausuntoon. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että liittymistä valmistelemissa maissa on näitä makroalueen hankkeita esimerkiksi Balkanin alueella. Ja on tietenkin tärkeää, että meillä olisi täsmällisempiä lausuntoja siitä, kuinka kaikki tämä toiminta koordinoidaan ja järjestetään. Uh, uh, Kiitoksia paljon. Seuraavaksi esittelijä. sugestie, opinie, uwagi. Kiitoksia näistä kaikista ehdotuksista ja huomioista. Olen yhtä mieltä näistä infrastruktuureista ja tietotekniikasta. Tämä on ehdokasmaiden akilleen kantapää, mutta usein jo jäsenmaidenkin vaikeus. Siellä on todella vaikeuksia saada nämä asiat järjestykseen omissa tarkistuksissani. Otan näitä varjoesittelijöiden huomiota mukaan, mitä tulee korruptioon. Ja kansallisten parlamenttien suurempaan toimintaan. Haluaisin kiittää teitä kaikista näistä huomioista ja odotan tarkistuksia. Toivon, että ne tulevat ja saamme koko valiokunnan tuen tälle lausunnolle. Kiitoksia. The only point that we have to agree... Uh, Kiitoksia. Ainoa seikka, joka on jäljellä, on tarkistuksen, tarkistusten takarajan määritteleminen. sen tapauksessa kannattaa asettaa aikaraja kolmannelle päivälle toukokuuta eikä huomiseksi, eikä toukokuun kolmas päivä kello 12 keskipäivällä. Tähän päättyy aamupäivän kokouksemme. Iltapäivällä äänestetään, joten muistuttaisin teitä siitä, että kannattaa ottaa sitten äänestyskortti mukaan iltapäivällä.